Mesdames, Messieurs, rassurez-vous. Hyvät naiset ja herrat. Budjettivaliokunnan puheenjohtajana minun roolini on tässä rajallinen, joten eipä hätää. Tehtäviini kuuluu, kuuluu toivottaa teidät sydämellisesti toivotulleeksi tähän, tervetulleeksi tähän valiokunnan kuulmistilaisuuteen, jonka aihe on aivan keskeinen ja ratkaisevan tärkeä, nimittäin Euroopan unionin budjetti ja pk-yritykset. Tämä kuulemistilaisuus kuuluu vuosittaiseen julkisten kuulemisten ohjelmaan valiokunnassamme vuodelta 2015. Ennen kuin annan puheenvuoron kahdelle vastuujäsenelle, Rybihille ja Muresanille, niin lyhyesti esittelen tämän iltapäivän ohjelman. Kuulemistilaisuudessa on kaksi paneelikeskustelua. Ensimmäisen paneelin Aiheena on arvioida unionin politiikan tuloksia PK-yritysten osalta ja tunnistaa mahdollisia esteitä, joita pk-yrityksillä on saada tehokasta rahoitusta EU-budjetin kautta. Sitten tämä toinen paneeli. Siinä puhujat pyrkivät tunnistamaan tapoja, joilla voitaisiin helpottaa pk-yritysten rahoituksen saantia Euroopan unionilta, kun kyseessä on myös riskaapelimmat yritykset, mukaan lukien nuoret yrittäjät. Hän tässä epäilen, sanoiko tämä jatkonkin, mikä minun piti sanoa, kun kyseessä oli näitä riskaapelejä ja yrityksiä. Tässä puhutaan myös no, naisyrittäjistä, ehkä oli siis mainittava myös miesyrittäjät. No, pitemmittä puheita annan pu- puheenvuoron kollegoille Myresenen ja Rybikille ja Todella toivotan teidät tervetulleeksi tähän keskusteluun ja kuulemistilaisuuteen. Ja toivon, että teillä on oikein hedelmällinen keskustelu täällä. Olemme nimittäin vakuuttuneita siitä, että PK-yritykset toimivat dynaamisena kasvun ja työllisyyden vipuna kussakin Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa. Joten eh, edustaja Rybih ottaa ohjat käsin. Willkommen im Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa, valikunnan puheenjohtajaa sydämellisesti. Hän on meidän kanssa samaa mieltä siitä, että Euroopan pitää työttömyyden osalta tehdä vielä enemmän. Pitäisi analysoida siis paremmin sitä, missä meillä olisi jokapäiväisiä mahdollisuuksia pienellä me EUn tasolla. Meillähän on EUssa vain noin prosentti BKT EU-talousarviossa ja tästä budjetista sitten rahoitetaan maaseudun kehitys, maatalous ja, niin, ja monta e, muuta eri alaa, joten pitää siis katsoa, mistä EU voi auttaa, missä kohdissa. Aikaisemminhan meillä oli periaatteena se, että pitää noudattaa toisiaisuusperiaatetta, eli päätöksiä pitäisi tehdä mahdollisimman lähellä kansalaisia, ja vain jos se ei ole mahdollista, niin pitäisi siirtyä ylemmälle tasolle. Tätä periaatetta sitten täydennettiin eurooppalaisen lisäarvon periaatteella, eli sanottiin, että meidän pitäisi tehdä vain sellaisia päätöksiä, joilla on lisäarvoa Euroopan kansalaisille. Ja nyt sitten parlamentin tutkimusyksikkö on keksinyt taas uuden kysymyksen tai periaatteen, nimittäin pitää myös katsoa sitä, mitä Euroopan kansalaiset menettävät, jos EU ei toimi. Ja pitää miettiä, mitä todellakin kansalaiset menettävät niillä, niissä kohdissa, joissa EU ei vielä ole voinut toimia ongelmien ratkaisijana. Me näemme, että jäsenvaltioiden ongelmia sitten taas siirretään euroryhmään tai EU-hun. eu hun on eri vaihtoehtoja. Jotkut päätökset tehdään hallitusten välisesti. Ja me olemme sitä mieltä, että tällä talousarviovaliokunnalla on suuri vastuu siitä, että nämä EU-varat, joita käytetään, jotta ne todella tulevat kansalaisten hyödyksi. Meidän ongelmamme tällä hetkellä on se, että monissa maissa kulutus on kyllä oikein hyvällä tasolla ja sosiaalituet antavat hyvän turvaverkon, mutta on liian vähän sellaisia ihmisiä, jotka haluavat lähteä yrittäjiksi, jotka ovat valmiita yrittäjänä palkkaamaan muita ihmisiä. EU:ssa on noin 25 miljoonaa pk-yritystä. Jokainen pk-yritys ottaisi vain yhden uuden työntekijän, niin silloin oikeastaan koko työttömyyden ongelma voitaisiin ratkaista, joten me käsittelemme todellakin tarkasti sitä, miten voisimme puuttua juuri tähän työttömyyden ongelmaan. Talousarvio valiokunnassa meillä on tässä, tästä jo ö, tiettyjä pilottihankkeita ja aiomme ottaa niitä edelleen käyttöön. Oli kyse sitten yrittäjien Erasmus-vuodesta, joka oli meidän aloitteemme, tai sitten nämä, nämä naispuoliset bisnesenkelit. Mehän tiedämme jo myös maahanmuutosta, että nämä ihmiset, jotka tulevat EUn ulkopuolelta meille, heille voisi olla suurikin etu ryhtyä yrittäjiksi, ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajiksi. Ja tässä on paljon potentiaalia. Meidän pitäisi myös kiinnittää huomiota tähän painopisteeseen talousarviokysymyksissä. Meille on tärkeää myös tämä, tämä kaksitahoinen koulutus. Kaksitahoinen koulutushan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että aloitetaan yrittäjyyskoulutus jo mahdollisimman aikaisin. Minä aina kerron sitä tarinaa, että että jo lastentarhassa minun, meillä oli aikoinaan tällainen leikkikeittiö, jossa me pystyimme silloin jo harjoittelemaan niin sanotusti yrittäjyyttä. Ja myös on sellaisia kouluja, joissa opettajat yhdessä opi, oppilaiden kanssa simuloivat yrityksen perustamista ja näin oppilaat sitten todella käytännössä näkevät tämän. Eli haasteita todellakin on paljon. Meidän pitää huolehtia siitä, että Euroopassa nämä erot, joita on todella huomattavasti, kun puhutaan esimerkiksi työssä oppimisesta tai työn ohessa oppimisesta, meidän pitää huolehtia siitä, että Euroopassa ihmiset pystyvät sitten saamaan mielenkiintoisia työpaikkoja hyvin palkattuja työpaikkoja ja turvattuja työpaikkoja. Ja tätä varten tietysti tarvitaan koulutettuja ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan vastuuta. Ja tietysti jos puhutaan vastuun ottamisesta, niin silloin pitää myös puhua kannustimista. Ja juuri näitä kannustimia me voimme luoda EU-tasolla. Me emme ajattele pelkästään sitä, minkälaisia kannustimia nuorille yrittäjille ja nuorille naisille voitaisiin luoda. Meidän pitää nähdä tämä myös sosiaaliturvan kontekstissa. Tilannehan on niin, että nuoret yrittäjät usein putoavat sosiaalisen turvaverkon läpi, joten meidän pitää todella harkita, minkälaisia rakenteita EU-tasolla voitaisiin luoda Meillä on täällä paljon vieraita, jotka käytännössä näkevät nämä asiat ja me haluamme kaikki olla myös kriittisiä ja rakentavia. Me tarvitsemme hyviä ideoita ja me haluaisimme todellakin oppia, mitä politiikassa voitaisiin tehdä paremmin. Tässä hengessä annan nyt puheenvuoron kollegani Sigrid, kollegalleni Sigrid Muresaanille. Me yhdessä puheenjohtajan kanssa Haluamme tämän PK-yritysten aiheen saada taas asioiden keskipisteeseen. Kiitos. Chairman, thank you, thank you uh, Paul Rübig. Um... Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos Rübig. Hyvät uh, naiset herrat, hyvät vieraat, kiitos, että saavuitte tänne keskustelemaan tästä aiheesta, joka on tänään esityslistalla. Kuinka voimme paremmin tukea ja rahoittaa Euroopan unionin budjetista pk-yrityksiä? Kuten tiedätte, pk-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka, yli 20 miljoonaa pk-yritystä, jotka edustavat yli 99 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä, ja nämä vastaavat kahdesta kolmasosasta kaikista yksityissektorin työpaikoista. Tämä on tärkeää, ja siksi meidän politiikan tekijöinä Euroopan tasolla me haluamme ymmärtää, mitkä ovat ne työkalut, jotka me voimme antaa pk-yrityksille käyttöön, jotta ne voivat kasvattaa yrityksiään jotta näillä on pääsy markkinoille ja jotta nämä voisivat hyötyä siitä, mikä on maailman suurin talous, eli sisämarkkina-alue Euroopan unionissa. Kuten tiedätte, pk-yritykset ovat kärsineet läpi menneen viiden, kuuden vuoden talouskriisin pääsy rahoitukseen. Rahoituksen saaminen on ollut vaikeaa, kuten myös rahan hinta on ollut eriävän jäsenvaltioiden kesken. Euroopan unioni on myös puuttunut tilanteeseen ja pyrkinyt auttamaan pk-yrityksiä viime vuosien aikana paremmilla hankkeilla, hyvillä hankkeilla ja on pyritty myös helpottamaan rahoituksen saamista. Lisäksi on pyritty antamaan ö, riskipääomarahoittajille paremmat mahdollisuudet rahoittaa yrityksiä, pk-yrityksiä Euroopassa. Millä työkaluilla Euroopan unioni rahoittaa pk-yrityksiä, rakenneinvestointirahastot Keski- ja Itä-Euroopassa. Nämä ovat olleet äh, tärkeä investointiväline viime vuosina, mutta näissä maissa pk-yritykset ovat myös julkishallinnosta riippuvaisia ja julkisen hallinnon tehokkuudesta riippuvaisia. Äh, byrokraatia, hallinnollinen taakka ovat myös merkittäviä tekijöitä? Pitääkö byrokratiaa vähentää? Pitääkö hallinnosta taakkaa höllentää pk-yrityksille, jotta nämä saisivat helpommin rahoitusta EU-budjetista? Lisäksi, kuten tiedätte, on olemassa hankkeita, rahastoja, joista keskustelemme tänä iltapäivänä, jotka ovat komission hallinnoimia, muun muassa COSME-hanke, joka alun perin oli apuraha ohjelma myös, mutta yhä enemmän viime vuosina johtuen tiukentuneesta taloudellisesta tilanteesta, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat, ja koska EU-budjetti on myös rajo- rajallinen, niin on katsottava, kuinka voidaan maksimoida niiden rajallisten taloudellisten resurssien vaikutus. Siksi apurahoista on siirretty erilaisiin taloudellisiin tuotteisiin, jotka voivat tuoda positiivisemman vaikutuksen. Eräs, josta on keskusteltu viime kuukausina, on Junker-suunnitelma ESIR-rahasto. Se on sellainen rahasto, joka ei varmastikaan jää huomaamatta pk-yrityksiltä. Niistä 350 miljardista eurosta joka ohjelma tulee valjastumaan käyttöön. 75 miljardia on varattu pk-yrityksille, ja tämä on merkittävä rahasumma. Siksi me olemme kiinnostuneita, että kuulemme puhujilta, panelisteilta, osallistujilta, kuinka he ovat järjestäytyneet, jotta he voivat hyötyä näistä taloudellisista resursseista, jotka on asetettu heidän käyttöönsä Junckerin suunnitelman kautta. Lisäksi me haluaisimme keskustella menestystarinoista, olemassa olevista taloudellisesti tuetuista EUn budjetista tuetuista hankkeista. On useita menestyksekkäitä hankkeita. Oli kyseessä biolääketieteen, lääketieteen energia, hankkeet, monet muutkin hankkeet ovat onnistuneet, koska niitä on tuettu EU-budjetista. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joista mielestäni olisi puhuttava enemmän yleisesti Euroopan unionissa, ja tämä on myös hyvä päivä tälle. Meillä on kaksi panelis, kaksi paneelia tänään. Ryvi johtaa ensimmäistä ja minä johdan toista. Puhetta toisessa meillä on arvovaltainen osallistuja- ja puhujalista molemmille paneeleille. Meidän tavoitteena oli houkutella mahdollisimman monia uusia ajatuksia, saada mahdollisimman paljon uusia ajatuksia mukaan tähän keskusteluun. Siksi me pyysimme kauppakamarien, yrittäjien, pääomasijoittajien, yliopistomaailman edustajia, EIPn, EIPn ja komission edustajia niin ikään pitämättä puhetta. Ehdotan, että siirrymme, aloitamme ensimmäisen paneelin. Nyt äh, tulemme käsittelemään niitä työkaluja, joita meillä on käytössämme EU-budjetista, jotta voidaan tukea PK-yrityksiä. Mitä me teemme oikein, ja me haluamme myös arvioida näitä välineitä, Toinen paneeli on sellainen, että käsittelemme mahdollisista uusista työkaluista. Kukin puhujassa paneelissa 8-10 minuuttia vastapuheenvuoroon varten, ja tämän jälkeen avaamme puheenvuorot keskustelua varten. Kristin Schreiber, Group-osaston Kosme vastaava yritysten kilpailukyvystä ja pk-yrityksistä vastaava projekti. Ja tässä hän käsittelee pk-yritysten rahoittamista kosme ohjelmassa komission toimesta. Kiitos paljon, että olet täällä. Olkaapa hyvä. Um, hyvä puheenjohtaja Artois, hyvä herra Rybik, hyvä herra Muresan, hyvät naiset ja herrat. On hienoa saada olla mukana tässä keskustelussa. Anna pienen katsauksen siihen, mitä me teemme PK-yritysten auttamiseksi COSME-ohjelman kautta, mutta haluaisin myös puhua näistä opeista, joita olemme ottaneet opiksi. Mutta haluaisin ihan lyhyesti nyt aluksi muistuttaa koko tästä kokonaiskontekstista. Kilpailukyvyn, yritysten kilpailukyvyn parantaminen on keskeistä, jos haluamme saavuttaa tämän älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun tavoitteet. Ja kuten täällä jo sanottiin, PK-yritykset ovat taloutemme selkäranka. Ne, ne ovat suurin osa yrityksistä. Varmasti tunnette tämän Small Business Act, pienten yritysten aloite, aloitteen. Tällaisella, tällä Small Business Actillä me olemme py- yrit, pyrkineet luomaan parhaat mahdolliset PK-yritykselle menestyä ja luoda työpaikkoja. Kuten herra Ryybik sanoi, tämä on tietysti viime, viime kädessä tavoitteemme, kun me rahoitamme PK-yrityksiä. Eli Small Business Actissa on kyse lainsäädännöstä PK-yritykselle, mutta me yritämme myös saada yrittäjille apua rahoituksen käyttämisessä. Me vähennämme hallinnollista taakkaa, mutta me haluamme myös, että pk yritykselle olisi, olisi helpompaa päästä julkisten hankintojen markkinoille mukaan. Olemme valmistelleet tätä nykyisten monivuotisten rahoituskehysten puitteissa ja tämä ei liity pelkästään sääntöihin, vaan me, meillä on tässä pelkästään PK-yrityksille omistettuja aloitteita. ei P... aikoo sijoittaa 90 miljardia innovointiin PK-yrityksiin, mutta myös vähähiiliseen talouteen muun muassa, ja tämä kaikki hyödyttää PK-yrityksiä. E, ja 9 miljardia on muun muassa tähän PK-instrumenttiin kohdennettu. Ja tässä välineessä on täysin uusi lähestymistapa, jossa keskitytään uusiin ideoihin, ideoihin, eikä tässä keskitytä siis pelkästään tutkimukseen ja kehitykseen. Ja Marko Mallakarne, joka on easmeista hän kertoo tästä välineestä sitten tässä toisessa paneelissa. Ja lisäksi meillä on ensimmäistä kertaa yksi ohjelma, joka keskittyy kasvuun ja yritysten kilpailukyky, pk-yritysten kilpailukykyyn COSME keskittyy neljään alueeseen, jotka ovat tämän pk-yrityksiä tukevan aloitteen selkäranka, nimittäin pääsy rahoitukseen, pääsy markkinoille ja puite, puiteehtojen parantaminen sekä yrittäjyys. 60 prosenttia tästä menee, kosmeohjelmasta menee tähän. Ja me tiedämme, että rahoitukseen pääsy on edelleen pääeste pk-yritysten kasvulle. Jos annetaan pankeille ja muille rahoituslaitoksille takuita, niin Cosmo, Cosme voi mobilisoida 20 miljardia lainoina PK-yrityksillä. Kosmen rahoitusvälineet on suunniteltu oikein hyvin vastaamaan PK-yritysten tarpeita. Ja tämä voisi olla kiinnostavaa kuulta, kuulla, että todellakin kysyntä on valtavan korkea, e, ja kysyntää on jo nyt enemmän kuin varoja, eli vaikuttaa siltä, että tämä toimii hyvin. Ja toisessa osiossa saattaa olla niin, että meillä ei ole tarpeeksi varoja käytettämissä kaikkiin pyytöihin vastaamiseksi. Eli Junckerin investointisuunnitelma sitten myös onneksi täydentää tätä COSME-rahoitusta. Ja tämä siis rahoituksen pääsystä ja sitten 21 prosenttia COSMEsta menee markkinoille pääsyn edistämiseksi. Me tiedämme, että noin 25 prosenttia PK-yrityksistä tekee rajat ylittävää liiketoimintaa toisessa jäsenvaltiossa. Kosme antaa tukea eurooppalaisille yrityksille, jotta ne voivat hyötyä sisämarkkinoista luomalla liikennetoiminnan suhteita oman jäsenvaltion ulkopuolella. Lisäksi tässä autetaan vientiä EUn ulkopuolelle. Me emme tietenkään yksittäisiin ph yrityksiin voi luoda suhteita, mutta me, me luotamme paikallisiin välittäjiin ja täällä on joitakin äh, paneeliesitelmöitsijöitä, jotka äh, edustavat juuri tällaisia järjestöjä. Nämä paikalliset toimijat tuntevat tarpeet paikan päällä ja näin voidaan antaa konkreettisia palveluja PK-yrityksille. Voidaan luoda paikallisen ja kansallisen tuen välille synergioita. Enterprise Europe-verkosto, varmasti olette siitä kuulleet jo, sillä on yli 600 toimistoa EU-ssa ja EUn ulkopuolella. Tämä verkosto auttaa PK-yrityksiä löytämään kumppaneita muun muassa teknologian innovoinnin alalla. Ja tästä verkostosta saa neuvoja. Näin sillä yritetään edistää PK-yritysten pääsyä rahoitus EU-rahoitusohjelmiin, kuten EU Horisont 2020 ja rakennerahastot. Ja kolmas kohta, mainitsemani kohta oli näiden puitteiden parantaminen. En mene tässä yksityiskohtiin, mutta on tärkeää, että kaikki politiikan toimijat EU:ssa otetaan tähän vähän mukaan ja tärkeintä on hallinnollisen taakan vähentäminen. Tämä vuotuinen SMI Assembly antaa mahdollisuuden keskustella siitä, miten voitaisiin pk tilannetta parantaa. Ja, ja äh, todellakin tänä vuonna tämä äh, SMI Assembly pidetään 12-20. marraskuuta Luxemburgissa, Luxemburgin herttuattaren suojeluksessa. Siellä puhutaan muun muassa naisyrittäjyydestä, ja sitten tämä vuotuinen pk tulostaulo se kertoo siitä, mikä on pk-yritysten tilanne EU:ssa. Tämä tulostaulo esitellään myös tässä SMI Assemblyssä. Kuten joka vuosi, MEPit täältä parlamentista ovat ystävällisesti kutsuttuja myös tähän kokoukseen, jos haluatte osallistua. Ja aiomme myös aloittaa COSME-toimintaa Euroopan yritysten modernisoimiseksi, jotta PK-yritykset voivat parantaa kilpailukykyään hyödyntämällä uutta teknologiaa ja innovatiivisuutta. Neljäs tärkeä tehtä, tehtävä COSME-ohjelmassa Small Business Actin mukaisesti on yrittäjyys. Kuten jo mainittiin, me tarvitsemme lisää yrityksiä ja me tiedämme, EU-ssa, että emme ole vielä yhtä hyviä kuin kilpailijamme, en etenkään Yhdysvallat, mitä tulee yritysten perustamiseen. Eli emme tarvitse pelkästään valistuskampanjoita, mutta kuten Paul Rybik sanoi, tämä Erasmus nuorille yrittäjille, tämä vaihto-ohjelma on alkanut pilottihankkeena Euroopan parlamentin pyynnöstä. Siihen on tullut paljon kiinnostusta ja kysyntä on itse asiassa paljon korkeampaa kuin mitä tarjonta voi olla. Tällä hetkellä pyyntöjä on, on, on nyt noin 1700 ja varmasti pian pääsemme 2000 vaihdon määrään vuodessa. Osme on nyt toiminut 18 kuukautta ja edelliseen ohjelmaan verrattuna olen huomannut, että pk PK-yritysten tarve on yhä kasvavaa, äh, siis rahoitustarve tietysti, mutta ei pelkästään rahoitustarve. Jos, ja, ja tästä voidaan siis äh, huomata, että on todella tarvetta tällaiselle PK-yritykselle omistetulle ohjelmalle, mutta PK-yritykset eivät tarvitse pelkästään avustuksia, vaan parempia puitteita parempaa lainsäädäntöä. Me keskustelimme etukäteen jo siitä, mitä suhteellisempi lainsäädäntö tarkoittaa. Ja lisäksi tarvitaan paremmat rahoitusmarkkinat, joilta saadaan pääomaa ja lainoja. Kosme perustuu ennen kaikkea SIP-ohjelman kokemuksiin. Me annamme lainatakuita esimerkiksi, eli Enterprise Europe-verkoston puitteissa me annamme paljon räätälöidympiä palveluita, jotta pk-yritykset voivat osallistua EU-ohjelmiin. Eli tässä on kyse siis lainoista ja riskipääomasta pk-yritykselle. Summa on 24 miljardia euroa jaksolla 2014-2020. Toivottavasti Olemme siis yhtä menestykkäitä tämän suhteen kuin edellinen SIP-ohjelma. Yksi luku vielä. 31. joulukuuta 2014 368 000 pk-yritystä oli hyötynyt tästä SIP-rahoitusvälineestä. Eli lainoja annettiin 11 miljardia ja 3 miljardia annettiin riskirahoitusta. Eli tämä volyymi on kyllä melko vaikuttava. Takuvälineiden välineistä voidaan sanoa, että kun EU-talousarviosta taataan yksi euro, niin se takaa pk-yrityksen 30 euron rahoituksen, niin vipuvaikutus on 30-kertainen. Ja lisäksi on tullut kiinnostusta rahoitusvälittäjillä olemme allekirjoittaneet jo viidessä maassa kuuden välittäjän kanssa sopimuksen. Ja olemme siis huomanneet, että pk-yrityksiä rahoittavilta laitoksilta on tullut kiinnostusta. Olemme näiden SME Finance Daysin eli pk-yritysten rahoituspäivien kautta kertoneetkin näistä mahdollisuuksista. Näin haluamme taata sen, että rahoitustahot tulevat tähän heti alusta lähtien mukaan. Elyin kokous oli Riikassa eli tietysti me koordinoimme rahoitusvälineet myös muiden välineiden kanssa. Toiseksi, mitä tästä pitäisi ottaa opiksi? Meidän pitäisi valtavirtaistaa kaikki tämä tuki, jotta voimme parantaa synergioita enemmänkin. Horisontti 2020 ohjelmastahan pyydetään paljon enemmän rahoitusta kuin mitä sieltä on antaa, eli ohjelma on hyvin menestyksekäs. Ja lisäksi on sellaisia hankkeita, jotka eivät välttämättä saa EU-ohjelmasta rahoitusta, mutta niillä on sitten mahdollisuus saada rahoitusta kansallisella tasolla. Ja toiseksi pitää ottaa opiksi sitä, että kaikkien toimijoiden pitää osallistua. Meidän pitää siis paikalliset välittäjät, kuten pankit ja esimerkiksi riskipä, riskirahastot ottaa mukaan. Ja lisäksi pitää ottaa järjestöt mukaan. Vain siis, jos paikalliset sidosryhmät otetaan mukaan, voimme menestyä. Totta kai me yritämme edelleen varmistaa sen, että täydentävyys ja synergiat eri rahoituslähteiden välillä EU:ssa todella luovat näitä, tätä vaadittua synergiaa. Sidosryhmien pitää siis tuntea myös tämä täydentävyys. Toivottavasti pystyn nyt antamaan pienen katsauksen kosmeohjelmaan. Kiitos paljon. Yes, thank you very much for this broad overview. Kiitoksia tästä laajasta katsauksesta. Juuri tällaista me halusimmekin pohjaksi keskusteluille. Mä nyt annan puheenvuoron Darja Skanna Piekolle. Hän on EIP, Euroopan investointipankin varajohtaja ja vastaa PK-yrityksistä ja, ja näistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista ja muista. Annan teille puheenvuoron. President, members of European Parliament. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, minulla on suuri ilo puhua teille tästä pk-yritysten tukemisesta Euroopan unionissa. Kun tulitte tänä aamuna tänne parlamenttiin, varmaankin ohititte monta näistä yli monta pk-yritystä, niitä on kaiken kaikkiaan 21 miljoonaa Euroopan unionissa. Varmaankin kävitte aamupalalla jossakin pienessä leipomossa, näin ainakin toivon. Ehkä älypuhelimessa ne on muutamia suovelluksia, jonka on luultavasti suunnitellut nuori suunnittelija ja yrittäjä. Ja jos ajoitte tänne autolle, niin on, useat sen osista on tehty PK-yrityksessä. E- Euroopan PK-yrityksessä annetaan työtä 90 miljoonalle. Kaksi kolmasosa työpaikoista tulee privaat- yksityisellä sektorilla PK-yrityksestä ja e, ne tuovat e, talouteen 3,7 biljoonaa. Kuitenkin PK-yritysten rahoituksen saatavuus on rakenteellinen ongelma EU-ssa tästä tulee sellaisia äh, seurauksia kuin korkeat rahoituskustannukset pk-yrityksille, epäsymmetriä äh, pk yrityslainajien ja rahoittajien tiedotusten välillä. Euroopassa äh, tämän lisäksi pk-yritykset nojautuvat liikaa pankkilainoihin. Yli 20 prosenttia pk-yritysten taseista tulee pankkilainoista. Se on kaksi kertaa enemmän kuin isoissa yhtiöissä. Tämähän tietenkin äh, tekee äh, Tämä on tietenkin vielä, vielä korkeampi luku haavoittuvimmissa EU-talouksissa tai siellä, missä on vähemmän kehittynyt rahoitusjärjestelmä. Ähm, kriisi vaikutti suuresti pankkien halukkuuteen lainata pk-yrityksille, kun pankit alkoivat äh, rajoittamaan riskikantokapasiteettia, niin pk-yrityksille tuki sitten välittömästi romahti ja kallistui. EKPn seuranta vahvisti tämän laskevan suuntauksen ja, ja totesi, että se erot ovat suuria jäsenvaltioiden välillä. Tarvitaan kunnon politiikkaa, jotta voidaan tällaisiin rakenteellisiin puutteisiin vaikuttaa. Euroopan vastaukset ovat nyt punoutuneet kahdelle akselille. Ensinnäkin on vähennettävä ja lievennettävä riskejä jotka estävät pankkeja lainaamasta enemmän, esimerkiksi riskijako- ja, vaka- ja takuumekanismien kautta, ja toisaalta on annettava uutta elämään oman pääoman ehtoiselle rahoitukselle ja kehitettävä, vaihto- kehitettävä vaihtoehtoisia rahoituslähteitä, kuten esimerkiksi pääomamarkkinaunionin kautta. Se on tärkeä aloite, joilla voidaan rajoittaa pekoritysten riippuvuutta pankkilainoituksesta Monet, molemmat näistä toimista olisi toteutettava yhtä aikaa, koska lyhyellä aikavälillä eu rahoitusjärjestelmät tulee edelleen olemaan vahvasti pankkikeskeinen. Olemme kaikki tietoisia siitä, että EKP on vuodesta 2010 ryhtynyt useisiin epätavanomaisiin rahapolitiikan toimiin, maksuvalmiutta ja likviditeettiä on, injekto, on, on syötetty euroon alueen pankkijärjestelmän ennalta näkemättömiä määriä, joilla on kaksi, ollut 200 vuotta, Ensinnäkin välttää systeeminen maksuvalmiusriski ja tukea rahoituksen välittäjiä ja luototoimintaa. Kuitenkin on vahvistettava näitä pankkien taseita edelleen ja se vaikuttaa lainaamista. Tähän puuttumiseksi on suunniteltu useita julkisia takuu- ja riskinjakojärjestelmiä viime vuosina sekä EU- että kansallisella tasolla. Usein näillä järjestelmillä pyritään samaan mukaan myös yksityinen sektori niin, että voidaan maksimoida vaikutus. Kuitenkin näiden julkisten järjestelmien pitää olla hyvin suunniteltuja, jotta niillä todella saavutetaan kohderyhmä. Tässä suhteessa vuonna 2014 Vienna aloitti sitten työryhmän päätelmät ja kertomus, joka koski luottotakujärjestelmää ja se totesi, että pk-yrityksillä on suuria tarpeita luottotakuita varten. Tässä maaryhmässä tämä pätee myös muuhun Eurooppaan, ei ainoastaan keski euroopan maihin. EIP-ryhmällä on edelleen suhdanteita tasaava rooli, kun se tukee Euroopan kopekoyrityksiä ja tarjoaa rahoitusta, riskijakoa, takkeita, oman pääoman ehtoista ja oman pääoman luonteista rahoitusta. Vuonna 2014 EIP-ryhmä antoi ennätyksellisen mm, määrän rahoitusta, 25 miljardia pk-yritysten rahoitusta. Olemme tukeneet noin 285 000 mikroyritystä, pk-yrityksiä ja cap yrityksiä välitettyjen lainojen riskejä on takeiden ja pääomalainan muodossa ja on tukeneet näin ollen 3,5 miljoonaa työpaikkaa. EIP-ryhmällä on paljon kokemusta kahdesta merkittävästä välineestä, joilla puututaan kahteen markkinapuutteeseen, jotka juuri mainitsin. Ensinnäkin niissä mietti, jolla tuetaan pankkilainausta ja sitten riski pääomainvestoinnit maksoyhteyksissä, missä pankit eivät halua lainata. Luotulla takuujärjestelmiä käytetään laajasti helpottamaan pk-yritysten rahoituksen saatua, saantia. Jotkut niistä tarjoavat tällaista äh, mahdollisuutta, jolla vakuudet korvataan luottosuojalla ulkoisen takajan toimesta. Toiset taas antavat pääomaa helpotusta. Nämä tällaiset voivat olla tehokkaita uusille innovoiville riskialttiille pk-yrityksille, jotka eivät voi tarjota vakuuksia, joiden riskiprofiili merkitsee korkeampaa pääoman kulutusta. Lakitakuohjelmat ovat laajentuneet viime vuosina seurauksena kriisiin vastaamiseen OECD-arvioiden mukaan 14 EUn jäsenvaltiossa noin 200 miljardia euroa tarvittiin tällaisten järjestelmien kautta vuosina 2007-2013 ja näin saatiin kymmenkertainen rahoitus pk-yrityksille. Merkittävänä osa EIP-ryhmää on Euroopan investointirahasto, joka toimii merkittävänä yhteisöllisen sijoittajana Euroopassa ja tukee riskipääomaa ja, ja takuuvälineitä. Se hallinnoi rahastoja, EIP-resursseja ja kolmansien tahojen resursseja mukaan lukien komissio. Tämä rahasto toiminnasta pk-yritysten osalta on mainittava nämä SMEGit, eh, eli pk-yritysten takuuväline, eh, ja eh, se liittyy tähän SIP-ohjelmaan, kilpailukyky innovointipuiteohjelmaan 2007-2013. Sen aikana SIP-SMEGistä on tuettu pk-yrityslainoja 19 miljardilla, ja tästä on hyötynyt 367 000 pk-yritystä. Sitten on mainittava Cosmen lainatakuun väline ja Innofin Horisontti 2020 puitteissa. Vuonna 2014 investointirahasto tarjosi takuusitoumuksia yli 1,6 miljardilla ja näin saatiin vapautettu 5,6 miljardia uutta rahoitusta pk-yrityksille. EBAN 2014 arvopaperistamisriskiraportissa puhuttiin tästä vertikaalisesta riskinjaosta, jossa takuujärjestelmään jaetaan tietty prosenttimäärä koko riskistä näiden välittäjien kanssa ja sitten on mainittu myös horisontaalinen riskijako. Tässä tapauksessa pk-yritysten salkut on jaettu eri osuuksiin sen mukaan, minkälainen riski ottokyky on eri tahoilla koskien julkista tukea yksityisiä investoijia. Julkisen tuokin rahastojen käyttö korkeariskisemmissä pk-yritysten lainasalkuissa on osoittautunut erittäin vahvaksi välineeksi, jolla voidaan saada vipuvaikutusta. Sitten arvopaperista niin rakenteet on hyvä esimerkki vertikaalista riskijaosta ja ne kyllä ovat hitaita käynnistämään. EIP-ryhmä on kuitenkin sitoutunut tukemaan tämän tyyppisiä markkinoita. Viime vuonna EIP-ryhmä investoi lähes 2,5 miljardia SPK-salkkujen mm, eh, harvopapiristamiseen Espanjassa, Etelässä ja Saksassa Puolassa. Tässä haluaisin toistaa useiden keskuspankkien ja EKPnkin välittävän viestin tehokas rahoitusjärjestelmä edellyttää hyvin suunniteltua arvopaperistämissektoria. Jos verrataan arvopaperistamiseen määrää EU:ssa ja USAssa näemme, kuinka paljon parantamisen varaa tässä on. Todella harmi, että kriisin aikana EUn ähm, ABC, ABS-sektori ei ole todella kärsinyt yhtä paljon kuin USA, koska operaatiot oli toisella tavalla rakennettu Toinen tehokas e- esimerkki on tk yritysaloite jossa käytetään innovoivalla tavalla eri rahastoja ja EIP-ryhmä käyttää näitä erilaisia takkuu salkkuja. E, tässä on hyvin toimittu Espanjassa ja Maltalla. Sitten pääoma, oma on ehtoisesta lainasta Euroopan pääomamarkkinoilta romahtivat rahoituskriisissä, eikä siitä ole vieläkään ihan täysin elvytty. Erityisesti segmentti e on edelleen hyvin vaimea. Ja tiedot osoittavat, että, että, vain, että EU-ssa pystytään keräämään noin 14 prosenttia Yhdysvaltojen määrästä. Euroopassa sekä nämä rahastojen että summat ovat puolet kriisin, edeltävistä luvuista. Tähän on todella puututtava haastava oman pääoman keräämisympäristö on aiheuttanut muutoksia myös sijoittajien puolella. EVCAn mukaan hallitusten virastot vastasivat 35 prosentista ja Nämä ovat edelleen keskeisessä roolissa. Vuonna 2014 EIF investoi ennätyksellisen määrän 1,7 miljardia riskipääomaan ja oman pääomaan ehtoisiin rahastoihin ja sai katalysoittorin vaikutuksen 8,2 miljardia lisää resursseja yksityiseltä sektorilta. EFN sitoumukset vuonna 2014 oli noin 14 prosenttia kaikesta riskin pääoman keräämistä Euroopassa ja arvioitiin, että ei EF toi noin puolet kaikesta, kaikesta riskirahoituksesta tuon vuoden aikana. Yli 500 osakerahastoa tässä on käytetty ja jättämättä vielä 9 miljardia. EIF edelleenkin on rakentamassa kestävä hyvin toimivaa Euroopan riskipääomaa markkinoita ja täyttää näin tavoitteet, joilla tuetaan Euroopan yrittäjyyttä ja ja innovaatiota. No, mutta nyt toimitan tästä toki teille kopioit. Sitten vielä loppuhuomiot niin kutsutusta Junckerin suunnitelmasta, jolla on tarkoitus kanavoida investointia strategisiin hankkeisiin reaalitalouteen. Siihen tulee 21 miljardia euroa rahoitusta ja ESR pyrkii kaiken kaikkiaan saamaan investointeja 315 miljardin arvosta seuraavan kolmen vuoden aikana. Tarkoituksena on saada rahoitusta pk-yrityksille ja midcap-yrityksille. Tähän äh, EIFn käyttö täytäntö pannaan erityinen pk-yrityksille tarkoitettu 5 miljardin mahdollisuuksiin ikkuna, jolla tarjotaan rahoitustukea. Ja se on li- lisänä äh, EIFn normaalin toimintaan olemassa olevien ohjelmien lisäksi. Siihen se saa rahoitusta 2,5 miljardia EIPstä omalla riskillä ja, ja sitten vielä riskipääomainvestointeja 2,5 miljardia, jotka tulee EIPltä ja täysin EUn takaamana. Tämä e Siirin pekoyritysikkuna saa liikkeelle noin 77 miljardia investointia, joka vaikuttaa noin 185 000 pekoyrityksiin ja pieniin midcap-yrityksiin. Juncker-suunnitelmaa on jo ryhdytty toteuttamaan tällaisen varastointikonseptin kautta. Allekirjoitamme näitä sopimuksia ja, ja, ja esirastakkeet annetaan näille sitten, kun kaikki on valmiina. Thank you, thank you, Vice President. The next speaker is the Vice President. Kiitos. Seuraava puhuja on UAPn varapuheenjohtaja Ulrika Rämmerkolle, olkaa hyvä. Arvon puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin minä haluan kiittää, että saan olla täällä puhumassa UAPMen käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalaisen liiton puolesta. Olen itsekin yrittäjä ja tiedän jokapäiväisen päiväisen yrittämisen haasteet ja tiedä, mitkä ovat pk-yritysten haasteet. Pääsen rahoitukseen on eräs suurimmista eurooppalaisten pk-yritysten huolenaiheista, ja meidän keskustelumme tänään voi kantaa kortensa kekoon, jotta EUn tuki pk-yrityksille on yhä kohdennetumpaa. Me kaikki tiedämme, että taloudelliset resurssit EU-tasolla ovat rajallisia, ja näin ollen onkin meidän kaikkien yhteinen etu, että niitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Kuten olemme jo kuulleet, EU-toimielimet ja kansalliset välielimet ovat jo ryhtyneet panemaan täytäntöön taloudellisia tukiohjelmia pk-yrityksille. Euroopan 20 miljoonaa pk-yritystä ovat erittäin toiverikkaita näiden hankkeiden suhteen. Toki pitää paikkansa, että me voimme arvioida hankkeiden menestyksen vasta, kun olemme kuulleet kokemuksista. Olisi kuitenkin erittäin hyödyllistä, että kaikki osapuolet, jotka ovat mukana, mukana näiden ohjelmien täytäntöönpanemissa, niin että he tietävät, mitä PK-yritykset odottavat. Budjettivaliokunta voisi auttaa siinä, että hienosäädetään näitä ohjelmia, kun tullaan näiden hankkeiden varojen jakamiseen vuosittain. UAPMessa me tuemme et, sitä, että annetaan takeita, jonka avulla rahoitetaan ennemmin kuin se, että tuetaan lainoja, annetaan tukia tai apurahoja. Tämä johtuen kahdesta syystä. Takeilla, takuilla on paljon suurempi vipuvaikutus. Samalla määrällä veromaksajien rahaa saadaan enemmän varoja pk käyttöön ja ne eivät ole niin häiritseviä tekijöitä kuin apurahat tai tuet. Ennen kuin puhun näistä yksityiskohtaisemmista asioista puheenvuorossa, niin minä haluaisin tuoda esille, että pk-yritykset ovat varsin heterogeeninen ryhmä. 92 prosenttia yli 20 pk-yrityksestä ovat mikroyrityksiä, jossa on alle 10 työntekijää ja 50 prosentista yrityksistä on vain yksi työntekijä. Nämä ovat siis useimmiten perinteisiä perheyrityksiä ja nämä eivät ole etujoukoissa kasvamassa monikansallisiksi suuryrityksiksi. Ja meidän on muistettava, että eri pk-yrityksillä on eri taloudelliset rahoitukseen liittyvät tarpeet, eri ratkaisut ja eri tukitoimet ovat siis tarpeen. Pienille ja mikroyrityksille pääsy tavallisiin pankkilainoihin on tärkeää. Ne tarvitsevat rahoitusta, jotta ne voivat rahoittaa normaalit investoinnit ja päivittäisen toiminnan. EU-takuohjelmat ovat tärkeässä roolissa, mikäli yrittäjä ei voi taata riittävällä tasolla itse lainojan. CIP tai nyt COSME ovat hyödyllisiä, mutta meidän on muistettava, että näiden ohjelmien volyymi ei riitä koskaan kattamaan kaikkia pk-yritysten tarpeita. Siksi me olemme sitä mieltä, Uoknessa, että olisi rakennerahastoista ja esilistä olisi tehtävä helpommin ulottuvilla olevia välineitä. Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto on tullut esille hiljattain, että noin 30 miljardia näistä esirin varoista olisi käytettävissä PK-yritysten rahoittamiseen. Tämä on kymmenen kertaa enemmän kuin Kosmen ja Horisontti 2020 kautta vuoden 2020 mennessä. Me tiedämme, että PK-yrityksillä on edelleen vaikea päästä rahoitukseen, siksi me tuemmekin äh, komission jäsen Kretoa, aluepolitiikasta vastaavaa komission jäsentä. Hänen ponnistuksissaan helpottaa pk-yrityksiä pääsyssä rahoitukseen. Lisäksi me olemme sitä mieltä, että tarvitaan pk-yritysrahoituspilari kuuluisaan eurooppalaisen investointisuunnitelman. Tämän taloudellisen instrumentin avulla Euroopan investointirahasto voi kolminkertaistaa käytettävissä, pk käytettävissä olevan rahoituksen. Lisäksi on tärkeää, että Euroopan investointipankki etupaineittaa tämän välineen ennen kuin ESIR EFSI-asetus astuu kokonaan, ESIR-asetus astuu kokonaan voimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan ottaa käyttöön kuluvana vuonna vaihtoehtoista rahoitusta sen jälkeen, kun Cosme ja Horisontti 2020 rahoitus on käytetty jo vuoden alussa. Ne PK-yritykset, jotka haluavat rahoittaa riskialttiimpia hankkeita, innovaatioita, startuppeja tai siirtää perheyrityksen sukupuolta toiselle, niin tämä on erittäin haasteellista toimintaa. Näissä on enemmän riskejä kuin mitä pankit haluavat enemmän riskejä kuin mitä pankit haluavat kantaa, ja nämä hankkeet eivät saa rahoitusta. Tästä syystä johtuen pk-yritykset tarvitsevat apuvälineen, jossa on mahdollista ottaa enemmän riskejä kuin perinteisissä lainoissa, ja näitä on mahdollista saada perinteisten tukihankkeiden kautta. Siksi UFM Lobakin, että olisi enemmän välirahoitusta, kuten pääomalaina tai osakkuuspääomaa. Tämän tyyppisiä välineitä on nyt mahdollista tukea Kosmen Horisontti 2020 ja Esirin kautta. On kuitenkin kansallisista ja alueellisista välitahoista kiinni, käytetäänkö näitä välineitä. Siksi minulla onkin neljä pää suositusta sille, kuinka EU voisi tukea pk-yrityksiä. Ensinnäkin, jotta voidaan varmistua siitä, että EU-hankkeet ajavat pk-yritysten etua, Euroopan toimielinten on vähennettävä taloudelliseen tukiohjelmiin liittyviä hallinnollisia taakkoja kaikilla tasoilla. Kaikilla eri tasoilla niin pankeille, pk kuin monille taloudellisille instansseille. Erilaisissa taloudellisissa tilanteissa tarvitaan erilaisia taloudellisia ratkaisuja, siksi eurooppalaisten hankkeiden tulee olla mahdollisimman joustavia, jotta voidaan vastata eri maiden eriäviin erilaisiin tarpeisiin. Kolmas asia. Suurin tarve pk yritykselle on pääsy rahoitukseen, jotta voidaan viedä läpi investointeja ja innovoida Siksi olisi keskityttävä pitkän aikavälin rahoittamiseen ja riskipääomaan ja tätä olisi kalibroitava tarvittaessa uudelleen. Kolmas kohta, viimeinen kohta. Budjettivaliokunnan tulisi tunnustaa, että välirahoituksella ja lainoilla on suurempi vipuvaikutus kuin apurahoilla tai suurella investoinnilla ja tulisi katsoa, kuinka toimitaan, kun jaetaan budjettia eri välineille. Minä haluan kiittää tästä keskustelusta ja siitä, että otatte huomioon pk tarpeet. Odotan innolla tämän päiväisen keskustelua. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Nyt menemme seuraavaksi akatemia edustajien. Meillä on seuraavana puhujana Neil Lee Lontoon eh, London School of Economicsista. Olkaa hyvä. I have one. Kiitos paljon. Minulla on vain yksi kalvo ja pitäydyn kahdeksassa minuutissa ja katsotaan pystynkö siihen. Kiitos kutsusta. Kuten sanottiin, minä olen Neil Lee, olen London School of Economicsista. Puhun tavallaan tällaista yleiskatsauksesta, siitä mitä me, teemme, me tiedämme pk-yritysten eh, rahoituksen saannista akateemisesta näkökulmasta. Ähm, minä teen Local Economic Development yksikössä töitä, ja siellä on tutkittu sitä, mikä toimii rahoituksen pääsyssä, ja siellä ollaan siis on, ollaan tutkittu noin tuhatta tutkimusta, jotka todellakin tutkivat pk-yritystilannetta Miten PK-yritykset ovat saaneet rahoitusta? Tässä katsotaan myös työllisyyttä. Näistä yli tuhannesta tutkimuksesta, joita katsottiin, 27 vain oli todella luotettavia. Useimmat tutkimukset eivät tulleet minkälaisiin johtopäätöksiin. No, se oli huono uutinen sinänsä. Tähän, tähän palaan myöhemmin. Näissä 27 tutkimusta 17 totesi, että rahoituksen pääsyaloitteet ovat suoritukseltaan melko hyviä. E, ensiksi tämän kaiken tarkeudesta kollegani sanoi, totesivat myös, että velan, velkarahoitus oli parempi ja sillä oli parempi vaikutus kuin tällaisilla luottotakuilla. Se vaikutti siis paremmalta kuin pääomarahoitus. Esimerkiksi riskipääomalla julkisella ta- sektorilla näytti olevan enemmän vain negatiivisia vaikutuksia. Eli meidän näkökulmamme on se, että rahoitukseen pääsy on todella tärkeää. Samalla, kuten kollegat ovat jo sanoneet, pieniä yrityksiä on paljon, eli 99 prosenttia yrityksistä on pieniä, 21 miljoonaa pk-yritystä EU-ssa ja resurssit ovat hyvin vähäisiä ja on tutkimusnäyttöä siitä, että tässä, tällä alalla pitäisi keskittyä tiettyihin yrityksiin. Mm, monet pienet yritykset, vaikka ne ovat talouden selkäranka, eivät ole tulevia Facebookeja tai Googleja, eivät sellaisia yrityksiä, jotka tekevät Euroopasta maailman kilpailukykyisemmän talousalueen. Monet näistä yrityksistä ovat hyvin jokapäiväisiä ja totta kai lainanoton markkinoilla pitää taata, että rahoitukseen pääsy on mahdollista myös näille yrityksille, mutta kun varat ovat niin vähäisiä, niin pitäisi kohdentaa varat äh, pienen määrän yrityksiä, esimerkiksi teknologiayrityksiä, kas, yrityksiin, kasvuyrityksiin, äh, innovatiivisiin yrityksiin, sillä nämä yritykset ovat sellaisia, jotka eivät saa luottolainamarkkinoilta niin paljon tukea kuin toivoisimme. Ja sitä paitsi näillä yrityksillä on, on enemmän hyötyä koko taloudelle. Näiltä yrityksiltä saadaan järjestelmähyötyjä koko taloudessa ja siksi on tärkeää, että että rahoitettaisiin juuri tällaisia yrityksiä. Me siis olemme nähneet tutkimuksia, jo, jotka osoittavat, että yritykset, jotka tuovat markkinoille uuden tuotteen, vain pieni osa niistä kasvaa. Mut, ja kaikissa tapauksissa ei välttämättä suoraan näe hyötyjä, mutta on kuitenkin pitää näin, antaa näiden yrityksen jatkaa yrittämistä. Ja siksi tämä rahoitus on tärkeää. Pääomamarkkinat eivät tutkimusnäytön perusteella – välttämättä anna näille innovatiivisille yrityksille tarpeeksi rahoitusta. ensiksi, ensinnäkin riskien takia suurin osa yrityksistä, no täydellisessä maailmassa tavallisesti toisin, mutta ö, suurin osa yritystä hakee lainaa omalta pankiltaan ja usein tehdään taseen tai yrittäjän ö, takuiden perusteella päätöksiä. Eli näissä pankkien sivuliikkeessä ei välttämättä pystytä tekemään laajamittaisempia, laajamittaisempia päätöksiä, päätöksiä ja sitä paitsi tiedoissa voi olla paljonkin asymmetriaa. Eli se tuote, joka lyö läpi, ei ole välttämättä se, jota alun perin markkinoidaan. Eli esimerkiksi Eng, Englannin tietojen mukaan 22 prosenttia yrityksistä hakee lainaa äh, ja ylittää lainan maksuajan. Ja, ja, ja tämä hakee lisäaikaa lainalle, mutta 22 prosenttia näistä pyydöistä hylätään – Ja usein siis lainan lisäaikaa ei myönnetä. Eli siis innovatiiviset yritykset olisivat tärkeitä. Ne usein pyytävät ulkoista rahoitusta, mutta ei ole kovin todennäköistä, että ne saavat sitä. Ja kyse on myös kysyntä, kysy, kysynnästä. Me olemme haastatelleet useita innovatiivisia yrityksiä. Yksi asia on tullut selväksi, nimittäin nämä yritykset eivät luota pankkeihin ne sanovat, että olemme nähneet, miten pankit ovat käyttäneet huonosti viimeisten viiden kuuden vuoden aikana ja tästä syystä me vastahakoisesti lainaisimme lisää pankeilta. Ja lisäksi kyse on myös yrittäjyyskoulutuksesta ja yrittäjäkoulutuksesta. Itse asiassa yrityksen perustamiseen tarvitaan usein eri pätevyyttä kuin sitten rahoituksen hakemiseen – Eli pitäisi myös taata se, että yrittäjillä on pätevyys näissä rahoitusasioissa. Me tiedämme myös, että, että nämä tutkimukset ovat maantieteellisesti erilaisia. Näillä syrjäisillä alueilla on usein vaikeuksia saada rahoituksia. On vaikeaa todellakin saada rahoitusta, jos on EU-ssa syrjäisellä alueella. Mitä sitten tulee EU-politiikkaan tällä alalla? Niin tietysti on hyviä aloitteita, jos on potentiaalia, koulutus ja aluekehitysasiat, mutta kolme seikkaa nousee tässä esille. Ensinnäkin laajempi paikallinen tuki pk-yrityksille puhun tässä nyt yrittäjyyskoulutuksesta, jos yrittäjät ovat parempia, niin silloin he luultavasti saavat paremmin myös rahoitusta. Tässä ei ole kyse pelkästään pääsystä rahoitukseen, mutta itse asiassa Englannissa ollaan näissä johtamiskouluissa tai yliopistoissa tästä aloitettu, tehty, tehty todella loistavia aloitteita. Toiseksi, Kuten sanoin, näistä 1500 tutkimuksesta vain 27 oli tarpeeksi luotettavia. Se ei ole todellakaan hyvä tulos, joten rahoitukseen pääsyn parantamiseksi, ja EU investoi tähän paljon rahaa, olisi tärkeää arvioida paljon, pal- paljon paremmin. Eli siis nämä ö, randomisoidut testit olisivat tärkeitä esimerkiksi juuri tässä arvioinnissa. Ja kolmanneksi sitten teknologia. Nämä markkinat kehittyvät valtavasti. Vertaisrahoitus, joukkorahoitus. Ehkä näillä voitaisiin vähentää esimerkiksi etäisyyksien vaikutuksia. Ja tämä, tämä muuttaa tietysti rahoitukseen pääty, pää, pääsyä joten pitäisi todellakin arvioida tarkasti, miten nämä markkinoiden muutokset vaikuttavat EU-lainsäädäntöön. Kiitos. Thank you. Um, our next speaker... Kiitoksia. Seuraava puhuja ensimmäisessä paneelissa on Taneli Tikka. Hän on sarjayrittäjä Suomesta. Ja ottaen huomioon hänen kokemuksensa useiden startup-yritysten kanssa Euroopassa hänen tietonsa rahoitusalalta ja IT-alalta. Olemme oikein kiinnostuneita kuulemaan, millaisia tarinoita teillä on startup-yritysten rahoituskamppailuista, kuinka onnistutte rahoittamaan yrityksiä ja saamaan menestyvän markkinoita. Taneli Tikka, olkaa hyvä. I just hope that our technical equipment... Toivon, että tekniset laitteet täällä parlamentissa ovat tarpeeksi korkealla, että ne riittävät teidän esityksenne. Kiitos kutsusta. Katsotaan, onko minun esitelmäni nyt tässä ulottuvillani. Jatketaan tästä huolimatta. Olen ollut kasvuyrittäjä, olen ollut uh, auttamassa startuppeja liittyen internet-teknologian ja uuteen teknologiaan 90-luvun lopusta lähtien. 90-luvun lopulla 21-vuotiaana perustin ensimmäisen oman yrityksen ja monet näistä asioista olen oppinut omien virheiden kautta kokeilemalla. Olen ollut mukana hakemassa rahoitusta useamman kerran. Olen ollut pyytämässä riski pääomasijoittajilta. Rahoitusta 16 kertaa. Rahoituksen saaminen on onnistunut. Olen ollut mukana 15 kertaa rahoittamassa omia hankkeita. Olen ollut enkelisijoittajana ja olen ollut siis 15 yrityksessä enkelisijoittajana viimeisen vuosikymmenen aikana. Nyt voin puhua kasvuyritysvaiheesta ja aikaisemmista startup-yritysten vaiheista. En puhu pk-yrityksistä, jotka eivät pyri kasvamaan tai maailmanlaajuisiksi, kuten nämä kasvuyritykset pyrkivät. Kaiken kaikkiaan hyvä tapa arvioida, kuinka järjestelmä toimii, niin no, voin sanoa, että tämä toimii jossain määrin, mutta se on myös melko tehoton, ja tämä on nähtävissä erilaisista tuloksista joitain rohkaisevia menestystarinoita on Euroopassa. Erittäin vaikuttavia asioita tehdään. Mm, mutta olen sitä mieltä, että julkisyksityinen yksityinen yhteistyö on tuonut parhaat tulokset, mutta tässä on vaikea löytää oikea taho kuskin paikalle. Ja on vaikea toimia tällaisissa korkean kasvun tapauksissa mahdollisuuksien luojana. Jos tässä kalvoissa siirtyy eteenpäin, tässä on muutamia menestystarinoita, joista haluaisin nyt puhua lyhyesti. Yhdistyneen kuningaskunnan Texit ja Tex Nation aloite on varsin vaikuttava, ainakin mitä PRN tulee. Saman aikaan tulokset saattavat äh, vaihdella saavutustensa suhteen, mutta tämä tapa äh, luoda rahoitusta saatavilla paikallisella tasolla on erittäin hieno asia. On erittäin vaikea rahoittaa paikallisella tasolla yrityksiä, sillä se on myös eräs varsin paljon varoja kuluttava osa järjestelmä tässä vaiheessa. On monia yrityksiä, jotka pyrkivät käyttämään tilannetta hyväkseen. Perustetaan kaukaisiin paikkoihin yrityksiä, jotta nämä saavat rahoitusta – julkiselta taholta, ja voidaankin kysyä, onko tämä tapa, jolla halutaan tämän järjestelmän toimivan. Maailma on niin digitaalinen nykyään, että itse sijainnilla on yhä vähemmän merkitystä, ja kyse on siitä tiimistä, niistä ihmisistä ja heidän kyvystä toimia ähm, monikansallisessa, moniteknisessä ympäristössä, eikä niinkään itse sijainnista. Tämä liittyy aluepolitiikan ja alue alueiden rahoittamiseen ja tätä on katsottava kriittisellä silmällä. On todellakin arvioitava, kuinka hyviä tuloksia on saavutettu aluepolitiikan avulla. On monia haasteita, on monia asioita, mitä EU voi tehdä budjetin ulkopuolisten asioiden suhteen ja sisämarkkina-alue on merkittävä osa tätä, se, että poistetaan rajat ja yhteensovitetaan – Äh, sisämarkkina-aluetta. Tämä on erittäin tärkeää varsinkin pienille yrityksille ja pienille kasvuyrityksille. Se, missä Suomessa ollaan varsin pohjoisessa ja aloittaa perustaa oman yrityksen, niin ajatus päivässä, ensimmäisestä päivästä lähtien on se, että ei palvella yri, asiakkaita ainoastaan paikallisella tasolla, vaan on pyrittävä olemaan kansainvälinen yritys. Ja tässä vaiheessa on taisteltava asialaisia ja yhdysvaltalaisia vastaan. Ja on erittäin monia asioita, mitä EU voisi tehdä sen suhteen, että lisätään kasvuyritysten kilpailukykyä, jotka pyrkivät kansainvälistymään ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja on olemassa hyviä aloitteita, joita vielä läpi Euroopassa, näitä voitaisiin vielä tehostaa. Monella tavalla julkinen rahoitus voi olla vaikea menestystekijä kasvuyrityksille, Tämä on sellainen asia, johon ei välttämättä, josta haluaisi millään puhua, mutta tämä, miksi pyrkii hankkimaan äh, asiakkaita ja taistelemaan asiakkaista, jos sen jälkeen äh, saa uutta rahoitusta uuden velamaksun. Ja nämä yritykset ovat osa järjestelmää ja näitä on olemassa, joten tämä on eräs osa-alue, jossa ei ole menestytty sillä tavalla, kun olisi haluttu. On sellaisia yrityksiä, jotka luottavat julkiseen rahoituksen ja pyörivät nurkissa. Nämä luottavat äh, siihen, että saavat rahoitusta. Mm, ne eivät varsinaisesti menesty, mutta ovat olemassa seitsemän vuotta, tuhlavat resursseja, tuhlavat aikaa ennen kuin perääntyvät. On liian monia tapauksia, jotka todistavat tämän. Me voisimme saavuttaa merkittävän menestyksen, mikäli EU ei olisi kuskin paikalla rahoittamassa PK-yrityksiä siten, että tämä kantaa suurimmat riskit itse. Olisi tärkeää, että on aina yksityinen motivoitunut instanssi kuskin paikalla, joka vie tätä tapausta eteenpäin, ja silloin rahoitus voisi mm, olla sellainen, että EU rahoittaisi tästä korkeintaan 40 prosenttia, se olisi minun suositukseni. Tämän ohella on erittäin paljon byrokratiaa, jota voitaisiin poistaa kansallisella tasolla. Lisäksi on paljon sääntöjä, joiden suhteen voitaisiin toimia paremmin. Minulla on henkilökohtaisia kokemuksia. Minä perustin yrityksen, jotka, joka pyöritti Irlannista käsin internet domain osoitteita. Me olemme suomalainen yritys ja me kiinalaisia domeineja. Tässä on Suomi, Irlanti, Kiina ja myös Yhdysvallat mukana, ja voitte kuvitella, kuinka immateriaali hyödykkeiden parissa työskentelevä yritys kohtaa merkittäviä hallinnollisia taakkoja, mikäli on työntekijöitä tietyssä maassa kohtaa tiettyjä hallinnollisia esteitä, kiinalaiset sanovat samaa, EU ja Yhdysvallat sanovat samaa, joten voi olla erittäin monimutkaista, mikäli tämän tyyppisiä asioita ei harmonisoida yhteensoviteta. Varsinkin kasvuyritykset, startup, yritykset ovat kansainvälistymässä, niin usein on havaittu, että työ ei enää ole niin paikallista kuin aiemmin. Me elämme digitaalisessa maailmassa, jossa monota työtä voidaan tehdä etäältä eri maista, ja mikäli käsittelee ohjelmistoja, jotka toimivat pilvipalvelimissa, niin on erittäin vaikea sanoa, missä maassa tietty ohjelmisto on valmistettu. Se toimii kaikkialla, se on erittäin se ei ole kovinkaan konkreettinen, joten työ ei ole aina paikallista, vaikka sitä äh, vaikka lainsäädäntö onkin paikallisella tasolla. Tämä on erittäin vaikea kasvuyritykselle ja voitaisiinkin tehdä monia parannuksia. Olisi katsottava, minkälainen ympäristö Yhdysvallassa on tarjottu kasvuyritykselle. Tämä liittyy myös koulutuksellisiin seikkoihin. Minun suurin suositus on se, että että otan Tanskaa rohkaisevaksi esimerkiksi. On erittäin vakuuttavaa, mitä yrityskoulutuksen suhteen on tehty Tanskassa kaikilla koulutustasoilla. Yritykset kasvuyrityksissä hyötyisivät merkittävästi siitä, että olisi koulutusta, jossa pyrittäisiin määritelmän ongelmat sen sijaan, että pyritään ratkaisemaan ongelmat. Me emme koskaan voi kilpailla Kiinan ja Intian kanssa, mikäli valmistamme ihmistaskulaskimia, jotka ratkaisevat ongelmia, kuten Kiinassa ja Intiassa tehdään, mutta eurooppalaisina ja osatekijänä kansainvälisessä kilpailussa, niin voisimme onnistua, mikäli me autamme meidän kansalaisiamme määrittelemään ongelman ratkaistavaksi, kuinka lähestyä ongelmaa muuttuvassa maailmassa ja kuinka löytää mikä on kaikkein tärkein ongelma ratkaistavaksi. Ja ongelman määritteleminen on erittäin tärkeää ja on tärkeää päästä yrittäjä siihen tilanteeseen, että hän voi itse ratkaista ongelman. Minun näkemykseni kasvuyrittäjänä on se, että minä olen ottanut kokonaisvaltaisemman lähestymistavan vuosien saatossa. Alun perin ajattelin, että kyse on ideasta päästä rahoitukseen – innovaatioista, teknologiasta, mutta nyt ajattelin kokonaisvaltaisemmin. Tässä on useita eri tekijöitä taustalla ja ennen kaikkea tämä liittyy ihmisiin, heidän kunnianhimon tasoon, heidän osaamiseen, mitä he kykenevät tekemään. Joten tämä on erittäin monimutkainen asia, mutta tämä on tärkeä pähkinä puurtavaksi. Mikäli onnistumme tässä, niin Euroopasta tulee parempi paikka tuleville vuosille. Kiitos. Thank you very much. Now I... Kiitoksia. Nyt haluaisin avata keskustelun ja rohkaista teitä todella keskustelemaan. Annan puheenvuoron kollegoille parlamentista, jos teillä on huomioita, kysymyksiä, kommentteja esitettävänä. Yep. Chairman Artui. Moi, je veux bien. Je voudrais... No niin, kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää puhujia ja pahoittelen, koska jouduin olemaan poissa hetken, enkä voinut kaikkia puhujia kuulla. Vaikuttaa kuitenkin tärkeältä, että meillä on budjetissa välineitä ja mahdollisuuksia on varmasti hyvä, jos komissio kertoisi, missä ollaan menossa, minkä verran potentiaalia on vielä käytettävissä Käsittääkseni niin takkuut ovat arvostettuja, kun rahoitusta haetaan. Panin merkillä myös sen, että toivottiin, että byrokratia voitaisiin keventää. Byrokratia koetaan tällaisena lyijytakkina. Ehkä se pätee Eurooppaan, mutta myös jäsenvaltioihin. Korostitte, miten tärkeää on koulutus, valmistautuminen, kouluttautuminen. Haluaisin tietää nyt, mitä ajattelette siitä, mikä on tärkeämpää näinä aikoina, joilla maksukyky ja likviditeetti tarpeet ovat merkittäviä. Onko PK-yritysten suurin ongelma mm, tuottavuus? Onko niin, että, että kansalliset mallit, verotukset, sosiaaliset kustannukset, ovatko ne ikään kuin rankaisevia tekijöitä, kun ajatellaan näitä tuottavia pk-yrityksiä, onko niillä, onko niillä rahoitusongelmia? Se on varmasti tuota, uusia yrityksiä ajatellen, mutta pitäisikö kaikille jäsenvaltioille sitten kehoitus, jonka kautta voitaisiin vapauttaa energiaa ja tehdä kunnon rakenteellisia uusittu, uudistuksia, jotta voidaan täysin taata yritysten tuottavuus ja kannattavuus. Yleensähän kannattavat yritykset paremmin löytävät rahoitusta kuin yritykset, jotka eivät ole niin kannattavia. Sisämarkkinoilla toki on esteitä, niitä voidaan kokea hyvinkin, ne voidaan kokea hyvin raskaina pk-yrityksille ja olisikin sitä, kuinka kiireellistä on purkaa näitä sääntelyyn liittyviä esteitä, jotka vielä, vielä äh, segmentoivat Euroopan markkinoita. Haluaisin tähän kutsuvieraiden kannan. Thank you, Chairman. Shall we say we, we collect several... Kiitoksia puheenjohtaja. Voisimme kerätä tässä lisää kysymyksiä ja sitten panelistit voivat kerralla vastata niihin kaikkiin. Edustaja Manka. Jakujen pekne. Kiitos puheenvuorosta. Olen ollut Euroopan parlamentin jäsen 11 vuotta nyt. Aloitan päivän yleensä kahdeksan aikaan aamulla ja 12 yöllä pääsen kotiin. Lontoossa yliopistossa olen kuullut, että johtajan pitäisi pystyä delegoimaan tehtäviä tehokkaasti. Kuten sanoitte, johtotaidot ovat hyvin tärkeitä myös oman elämänhallinnassa. 90-luvulla minäkin perustin oman yritykseni, enkä seurannut tätä yritys- ja erehdystietä. Yhdessä ystäväni lähtee tälle tielle. Mutta olen sitä mieltä, että, että tarpeen on se, että on, on visio ja sitten on rohkea, tarpeeksi rohkea lähteäkseen tälle tielle. Rahoitukseen pääsy on tärkeää, mutta myös sekin, että sitten tämä rahoitus tulee ajoissa perille, se on meidän tehtävämme. Meidän pitää taata se, että yrittäjät saavat rahat ajoissa. Tänä aamuna juuri me puhuimme EUn talousarviosta ja siitä, että maksut on suoritettava ajoissa. Muutoin nämä viivästykset aiheuttavat esimerkiksi PK-yrityksille ongelmia. Toinen seikka, joka on tärkeä, on julkisten hankintojen ja julkisten hankintamenettelyjen oikeudenmukaisuus. Urakan saajan pitäisi olla se, joka on paras. Ja Toinen seikka on sitten byrokratia. Kun olin paikallistason poliitikko, opetin aina tiimeilleni, että, että meidän pitää tuntea paikallisyritysten tarpeet ja meidän pitää huolehtia siitä, että kaikki toimii hyvin, mutta itse asiassa niin ei ollut. Haluaisin kysyä teiltä tämän taustani, taustani valossa voin sanoa, että aina on tärkeää myös ottaa tutkijan näkökulman mukaan johtoportaassa ollaan ehkä päteviä, mutta ei, mutta ei kuitenkaan aina ehkä ymmärretä kaikkea. Tutkijat ja johtajat voisivat auttaa toisiaan. Siis oletteko sitä mieltä, että akateeminen maailma ja elinkeinoelämä voivat täydentää toisiaan? Mainitsitte myös, että, että että kun on yhteistyötä myös USA kanssa, niin mitä mieltä, mitä mieltä olette tästä TTIP-sopimuksesta, tästä vapaakauppasopimuksesta? Me olemme antaneet nyt parlamentissa komissiolle mandaatin jatkaa näitä TTIP-neuvotteluita. Ja sitten vielä näistä takuista. Olen samaa mieltä siitä, että lainatakuut ovat tehokas väline. Eli pitäisi käyttää tätä rahoitusten uudistuvuusvaikutusta. Me keskustelemme nyt myös finanssipoliittisesta unionista ja pitää ottaa huomioon, että 95 prosenttia energiasta esimerkiksi kuuluu rakennus, rakennuksissa. Me investoimme esimerkiksi eri, rakennuston erintämiseen ja esimerkiksi minun kotimaassani on käytetty Euroopan kehittämispankin lainoja esimerkiksi koulujen eristämiseen. Ja tällä me pystyimme säästämään 60 prosenttia energiakuluissa. Eli sen sijaan, että ihmisille annetaan rahaa suoraan, niin julkisia varoja pitäisi käyttää tällä tavalla tehokkaasti. Kiitos siis näistä esitelmistä. Ne vastaavat oikein hyvin omaa niin Kiitos, että olette osallistumassa tänne ja toivottavasti tulette uudelleenkin. Kiitoksia edustaja Manka, sitten edustaja Moody. Uh, kiitos. Kiitos tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Minä haluaisin korostaa, että tämä yrittäjyyskoulutusta, tämä oli erittäin merkittävä huomio ja Tämä on tärkeää pitää mielessä. Haluaisin kuulla, mitä Kristin ja Dari vastaukset Niilille ovat liittyen siihen, että on oltava valikoiva ja keskittynyt, jotta voi olla mahdollisimman tehokas niillä resursseilla, joita on käytettävissä. Tämä oli mielestäni varsin mielenkiintoinen huomio ja sellainen, joka korostaa sitä, että yritykset kasvavat, mutta myös yritykset myös kasvavat ja sen myötä luovat työpaikkoja. Esirahoitus, sanottiin, että se on ehdollisuus, että sen on oltava jotain sen lisäksi, mitä on jo tehty, lisäys siihen, mitä on jo tehty. Olisi hyvä tietää, kuinka voidaan mitata tämä siinä vaiheessa, kun esir valistetaan käyttöön. Thank you. Next speaker on our... Kiitos seuraavana kollega Vana. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää tästä oikein kiinnostavasta keskustelusta ja kiitos näistä esitelmistä. Ne näyttävät oikein syväluotavan kuvan näistä ongelmista ja myös mm, pk-yritysten eduista. Haluaisin äh, puhua siitä, jota äh, jota Rova Rapna Koller, maanmie, maannaiseni tuossa sanoi, minäkin tulen Itävallasta, nimittäin puhuitte PK-yritysten rahoituksen pääsyn yksinkertaistamista. Mielestäni se on keskeinen kysymys, kun käsitellään tätä uutta strategisten investointien rahastoa ja myös rakennerahastoja, mutta haluaisin mennä hieman pidemmällekin näissä kysymyksissä, joista meidän pitäisi yhdessä keskustella. Olen Rova Schreiberille kiitollinen siitä, että hän mainitsi tämän kestävän ja osallistavan kasvun. Eli todellakin kasvun pitäisi olla kestävää, mutta myös sosiaalisesti osallistavaa. Rahanhan ei ole kaikki. Tässä on kyse myös yhteisistä tavoitteista ja talouden lisäarvosta EU-kansalaiselle, kuten Rybik mainitsi, kollega Rybik mainitsi johdannossaan. Joitakin tähän liittyviä kysymyksiä on jo mainittu, esimerkiksi sukupuolten välinen ero yrittäjyydessä. Mutta minä haluaisin puhua toisesta kysymyksestä, joista ei ole mielestäni tänään puhuttu ollenkaan, sillä, mikä, ja se on harmi, koska tässä on paljon pk-yrityksille potentiaalia, nimittäin tämä vihreä kasvu ja vihreät työpaikat, talouden viher, verryttäminen. Tästähän komissio ja parlamentti ovat tehneet monia aloitteita. Me olemme mielestäni kaikki samaa mieltä siitä, että resurssitehokkuus ei pelkästään suojele ympäristöä, vaan, vaan siinä on paljon potentiaalia myös innovaatiolle ja kaikki tuntevat nämä luvut. Tästä on paljon tutkimuksia, jotka osoittavat sen, että meidän pitäisi todellakin tunnustaa tämä suuri potentiaali. Ja tästähän on kyllä tehty myös kyselytutkimuksia, jotka osoittavat, miten paljon on aloitteita jo äh, tehty. Tästä on esimerkiksi tällainen äh, juuri ilmestynyt kyselytutkimus, jonka mukaan 80 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä aikoo seuraavan kahden vuoden aikana parantaa resurssitehokkuuttaan. Eli tässä on todellakin paljon potentiaalia ja meidän pitää vahvistaa tällä alalla toimia. Ja tämä Green Action Plan tk yrityksille tässähän on komission tiedonanto tullut. Juuri vähän aikaa sitten parlamentti otti tähän tiedonantoon hu- kantaa. Minun kysymykseni kuuluisi nyt, että haluaisin asiantuntijoina kuulla teidän arvionne siitä, miten paljon vihreässä taloudessa olisi mahdollisuuksia PK-yrityksille ja miten me voisimme vielä edistää täällä yhdessä tätä sen takia, että nämä yritykset ja tällaiset toimet eivät olisi pelkästään talouden kannalta kannattavia, myös sosia- vaan myös osallistavan kasvun kannalta kannattavia. Kiitos. Seuraavana Jean Arthuis tämän puhe- valiokunnan puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja, kun saan puheenvuoron jälleen. Pekoyritysten ongelmat ovat meidän huolenaiheidemme ytimessä. Ja Euroopan parlamentin jäseninä pyrimme löytämään olosuhteet, joilla päästään kasvun tielle ja saadaan luotua työpaikkoja, jotta voidaan varmistaa kestävällä tavalla sosiaalinen kohesio. Havaitsemme, missä määrin pekoyritykset ovat aivan keskeinen kasvun ja täyden työllisyyden vipu. Olemme täällä viitanneet rahoitukseen, mutta haluaisin hetkeksi palata myös inhimilliseen pääomaan. Tämän keskustelun aiheena on Euroopan budjetti ja pk-yritykset. Tässä suhteessa inhimillisillä resursseilla on keskeinen rooli. ja Koulutus, ammattikoulutus ovat hyvin tärkeitä. Haluaisinkin kysyä teiltä, mitä PK-yrityksissä ajatellaan, kun tehän itsekin olette käytännön toimijoita ja asiantuntijoita tältä alalta? Teillä on tarkka näkemys PK-yritysten tilanteesta ja problematiikasta. Mitä ajattelette ammattikoulutuksesta, erityisesti oppisopimuskoulutuksesta? Olemme havainneet, että siellä missä sitä harjoitetaan, muun muassa Itävallassa, ei ole nuorisotyöttömyyttä. Siellä missä oppisopimusta ei, koulutusta ei ole, nuorisotyöttömyys on hyvin korkealla tasolla Millä tavalla tämä voi siis vaikuttaa pk-yrityksiin ja voisiko, voisiko niitä kiinnostaa tällainen opiskelijoiden mobiliteetti, niin että osa opinnosta suoritettaisiin yrityksissä vähän niin kuin Erasmus opiskelijat osan koulutuksestaan tekevät toisessa maassa ja nämä näin oppisopimuskoulutuksenkin kautta voitaisiin toisessa maassa suorittaa osa opinnoista. Erasmus on laajentunut nyt merkittävästi voisi siis laajentua merkittävällä tavalla ammattikoulutukseen ja oppisopimuskoulutuksen alalla. Haluaisin mielipiteeni tähän. I would maybe propose... Kiitos. Nyt ehdottaisin, että jokainen paneelin jäsenistä käyttäisi noin kahden minuutin loppupuheenvuoron. Ja omasta puolestani voisin Kristin Schreiberille vielä yhden lisäkysymyksen esittää, sillä mehän olemme täällä Euroopan parlamentin talous arviovaliokunnassa, budjettivaliokunnassa, ja me olemme nähneet komission seuraavan vuoden talousarvioesityksen. Siinä vähennettäisiin Kosmen budjettia. Mikä on teidän mielipiteenne tästä? Ja miten sopeudutte tähän, jotta voitte minimisoida, minimoida negatiiviset vaikutukset PK-yrityksiin joka puolella Eurooppaa. Eli menemme samassa järjestyksessä kuin alussa kaksi minuuttia jokaiselle puheaikaa. Okay, I will try in two minutes to address the different... Minä yritän kahdessa minuutissa pystyä vastaamaan kaikkeen. Ensinnäkin siitä, mikä on kosmen tilanne, sillä tästä puhui herra Arty jo alussa. No, alku oli hyvä. Elokuussa 2014 meillä oli nämä kaksi ehdotuspyyntöä ja me olemme tämän lainavälineen alaisuudessa jo allekirjoitan yhdeksän sopimusta, mutta no, naapurin varmasti täydentää tätä, sillä EIF tätä komission puolesta toteuttaa. Eli alku on ollut hyvää, eli EFN hallintoneuvosto on hyväksynyt viiden maan sopimuksia, joita ei ole vielä allekirjoitettu, ja seitsemästä lisämaasta on tullut vielä pyyntöjä lisää. Mitä sitten tulee pääomaan, kehitys on ollut hitaampaa, koska prosessit ovat raskaampia, mutta olemme aloittaneet kyllä kosmerahoitusvälineiden täytäntöönpanon herran Mankalle näistä viivästyneistä maksuista niin, luvallanne ja puheenjohtajan luvalla. Voisimmeko saada tiedon niistä maista, jotka ovat tämän sopimuksen allekirjoittaneet ja mitkä eivät? Voin antaa teille kyllä luettelon näistä. En voi nyt puuttua tähän kaikkeen, mutta voimme te kirjallisesti antaa tämän. Niin, että jäsenet täällä voisimme ottaa yhteyttä kansallisella tasolla hallituksiin ja kysyä, miksi ei ole allekirjoitettu. Niin, tässä on kyse neuvotteluista, pitää löytää oikeat välitteet, mutta olisi tietysti hienoa, jos tekin voisitte kannustaa allekirjoittamaan. Toimitamme tämän luettelon teille. Vielä näistä viivästyneistä maksuista olemme todella tietoisia tästä. PK-yritykset tarvitsevat nämä maksut ajassaan, ajallaan ja me olemme myös aloittaneet rikkomusmenettelyt näissä maissa, joita täytäntöönpano ei ollut oikeanlaista. Me olemme tietoisia siitä, että tällaisia, tällaisilla vaikutuksilla voi olla eh, sekin seuraus, että pk-yritys menee konkurssiin. Eh, voi olla varaskin liikeidea, mutta sitten eh, jos ei saa maksuja ajoissa, niin ei siitä mitään tule ja julkisilla talouksilla on tietyissä maissa hyvin vähän liikkumavaraa. Ja sitten herra Moodille, Robert Moodille tämä oli todella tärkeä seikka, eli ei pidä todellakin pelottaa pois näitä vähiä varoja tietyistä investointikohteista. Kuten herra Lee sanoi, pitää näistä innovatiivisista yrityksistä rahoittaa niitä, joilla on järjestelmävaikutuksia. Me keskitymme emme mihin tahansa PK-yrityksiin kosmessa, vaan niihin yrityksiin, jotka ovat innovatiivisia ja sellaisia, jotka eivät varmaankaan saa pankkirahoitusta. Eli me käytämme tätä takuuvälinettä sellaisissa yrityksissä, joissa riskit ovat korkeampia ja joissa on vaikeuksia saada muutoin rahoitusta. Me olemme siis tietoisia tästä rahoituksen syrjäyttämisvaikutuksesta ja otamme tämän kyllä huomioon. Ja sitten vielä itävaltalaiselle kollegalle, en nimeä valitettavasti näe täältä asti, ympäristökysymykset ovat tietysti erityisen tärkeitä ja meillähän on tämä Green Entrepreneur-suunnitelma, Eli tämä on yksi suurista prioriteeteista tälle komissiolle. Me myös näemme, että PK-yritykset ovat tässä keskeisessä roolissa ja voitte millään tehdä meille myös konkreettisia ehdotuksia. Ja sitten vielä lopuksi herra Artyisin kysymykseen sisämarkkinoista Tämä on todellakin perustavanlaatuista. Tiedätte, että tällä hetkellä me valmistelemme strategiaa sisämarkkinoilla ja siinä me analysoimme eri esteitä, joita on edelleen markkinoilla. Ja tässä on tehty useita aloitteita, jotka keskittyvät ennen kaikkea PK-yrityksiin. Täytäntöpano PK-yritysten kohdalla on sellaista, että että me mietimme tällaisia passeja PK-yrityksille, jotta saataisiin tietystä maasta autorisointi, valtuutus, että olisi helppo lähteä toisen jäsenvaltion alueelle. Siis herra Liin kommentit olivat hyvin kiinnostavia. Hän nimittäin sanoi, että meidän kotimarkkinoidemme pitäisi olla avoimia kumpienkin markkinoiden pitäisi olla kumpaankin suuntaan avoimia. Tähän tiedätte, että komissio on ehdottanut joitakin asioita jo 20, 20 vuoden ajan. Ajattelen tässä ennen kaikkea näitä ALV-kysymyksiä. Esimerkiksi yksi yhdenmukainen ALV-lomake. Tiedän, että meillä on tässä parlamentin tuki, mutta aina ei ole helppoa verotuksen alalla saada edistystä aikaiseksi. Ja valitettavasti tässä on todellakin esteitä. Ja näin voitaisiin myös karusilleen torjua. Thank you. Um, Vice President Skana. Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja Skana, Skana Kiitoksia. Varmaankin voin vastata kysymyksiin neljällä asialla. Ensinnäkin, mitä nyt tarvitaan? Uskon todella, että jotta voidaan vahvistaa oman pääoman kulttuuria EUn yrityksissä. Liian usein todella on sellaista vipuvaikutusta, josta voi tulla negatiivista vaikutusta niiden kasvumahdollisuuksiin ja kilpailumahdollisuuksiin. Tämä on ensimmäinen asia. Sitten toinen asia on tällä hetkellä ottaen huomioon niin rahoitus järjestelmän rakenteet, niin kaikki takuujärjestelmät ja kaikki, millä voidaan vähentää pankkilainauksen riskejä on hyvä väline. Yhdessä komission kanssa olemme kehittäneet Horisontti 2020 sisällä Innafin takuvälineen, joka on menestystarina. Olemme saaneet paljon pyyntöjä pankilta ja tämä menee juuri siihen suuntaan, joilla voidaan saada rahoitusta innovoiville riskaapereille yrityksille. Sitten kolmas asia pitkällä aikavälillä, jos katsotaan rahoitusrakenteita Euroopassa ja verrataan sitä muihin järjestelmiin, niin nähdään, että pankkilainoituksen nojaudutaan edelleen liikaa. Ja näin tulee lyhyellä aikavälillä olemankin. Kuitenkin näemme, että on uusia aloitteita, kuten tällaisten velkarahastojen perustaminen. Nämä ovat tällaisia pankkien, korvaavia pankkeja, erityyppistä valinnasta vasta sitten joukkorahoitus mainittiin kiinnostavana välineenä. Jossakin maissa on myös tämmöisiä mini-bondeja, nämä ovat pieniä valkakirjoja, joita pk-yritykset eh, tarjoavat yhteisösijoittajille. Tämän lisäksi eh, rahoitusvälineen lisäksi on tietenkin yksinkertaistettava sääntelyä ja helpotettava pk-yritysten elämää. Toinen kohta koskee sitä, että olemme nyt menneet menestyksellisesti kehittäneet tuotteita, joilla siitä hetkestä, kun yritys kehittää, tai yrittää kehittää ajatuksen tuotteesta, niin saa sitten myös rahoitusta. Meillä on tällaisia välineitä, teknologiasiirtorahasto. Tavoitteenamme on ollut seurata yrittäjää siitä asti, kun ajatus, yritysajatus, liikeajatus keksitään. Meillä on hyviä kokemuksia. Olemme aloittaneet tällaisen bisnesenkeleiden yhteisinvestointijärjestelmän. Kaksinkertaistimme bisnesenkeleiden investointimäärät niin, että ne voivat investoida useampiin pk Olemme käyttäneet tätä järjestelmää Itävallassa, Espanjassa, Saksassa jo kaksi kertaa. Nyt toimimme Italiassakin. Mutta ajatuksena siis jälleen on se, että pyritään auttamaan uusia yrityksiä kehittymään. Sama pätee siihen, kun yhdistetään yrittäjiä ja yliopistoja teknologian siirtorahastojen kautta. Sitten tämä täydentävyys, ajatus, täydentävyydessä EIP-ryhmä pyrkii tekemään jotakin, mitä ei samalla tavalla olisi voitu tehdä ilman esirin Eli tämä merkitsee, että otetaan lisää riskejä, jos tulee etual lopullisille edunsaajille. Eli vältetään välittäjiä, toimintaa, tänne ei riskiä On puututtava volyymeihin, erityisesti silloin kun laajennetaan näitä välinevalikoimaa, jotka erityisesti takuu- ja riskipääomavälineet on tässä käytettävissä sitten pyritään houkuttelemaan yksityisiä sijoittajia kuten puheenjohtaja sanoi, on paljon likviditeettiä, mutta se ei vaan virtaa reaalitalouteen. Jos otamme rahoitussektorin rakenteesta riskaapelimmat osat, niin saadaan houkuteltua yksityistä sektoria mukaan, koska se laskee sen puolen riskiä. Sitten vielä viimeinen kohta vihreästä taloudesta. Tämä on todella yksi aivan avainalueista, jossa ei perhe toimii. Se on yksi politiikan tavoitteista. Me olemme olleet hyvin aktiivisia. Energiatehokkuus, uudistuminen energioiden ilmasto, muutos lieventämisen ja sopeuttamisen alalla. Esimerkiksi meillä on oma pääomanehtoisia rahastoja, jotka on suunnitettu erityisesti tälle liiketoimintasektorille, joka on hyvin lupaava. Ja, ja, tulo, ja tuottokin on ollut kovin kiinnostavaa siellä. J'aurais juste une, une, une question. Euh. Minulla olisi vain yksi täydentävä kysymys. Tästä subprime-kriisin jälkeen sovittiin uusista säännöistä Basel 3 ja Solvenssi. Eikö näitä sääntöjä pitäisi rukata uudelleen, koska nehän asettavat syrjään pankkiin sijoitukset ja vakuutusyhtiöiden sijoitukset yrityksissä? Uh, mm, for instance, if you see the rules on... No jos nyt katsotaan näitä arvopaperistamista koskevia sääntöjä, niin esimerkiksi niissä rangaistaan aika lailla EUn arvopaperistamismarkkinoita, joka on kuitenkin suoriutunut hyvin kriisissä toisin kuin Yhdysvalloissa. Tämä on tietenkin hyvin arkaluontoinen asia myös pankeissa, mutta kun tiedetään, että pankin on otettava tiettyä riskiä, jos se haluaa vaikuttaa, niin, niin kyllä tässä on maalaisjärkeä. Mutta kyllä teidän pointtina oli aivan oikea. Okay. Thank you. Um, Frau Ulrike rabmann Mm-hmm. Kiitos. Seuraavaksi rouva Ulrike Rabmakolla. Your Kiitos. Kiitos osallistumisesta keskusteluun. Kiitos kysymyksistä. Minä vastaan muutamalla eri kohdalla. Ensinnäkin olin sitä mieltä, että tärkeintä on pitää mielessä, että 92 prosenttia pk-yrityksistä todellakin ovat pieniä yrityksiä, joten kaikkien hankkeiden, kaikkien ohjelmien yksinkertaistaminen, asetusten ja vaatimusten yksinkertaistaminen on erityisen tärkeä asia. Asioiden on oltava yksinkertaisia, se on tärkeä seikka muistaa. PK-yrityksillä on oltava helppo pääsy kaikkiin ohjelmiin ja rahoitukseen. On aina parempi saada maksu ajoissa kuin se, että tarvitsee lainoja. Joissain maissa, joilla aloilla, pk-yritykset tarvitsevat enemmän pankkeja kuin virallisia toimielimiä. Meidän on katsottava, että näihin maksatuksiin todellakin kiinnitetään huomiota. Ja mitä tulee vihreän kasvuun, vihreisiin yrityksiin, olen mukana vihreässä kasvussa, niin olen sitä mieltä, että pk-yrityksillä on kyllä suuri mahdollisuus tällä alalla, mutta on katsottava, että ei luoda asetuksia, jotka saattavat luoda enemmän yrityksiä, mutta toisaalta toimia esteenä hidastaa kasvua. Tärkeää on luoda kannustimia ja kuten täällä mainittiinkin, rakennusten energiatehokkuus, sen parantaminen joillain kannustimilla, niin tämä luo paljon hankkeita, tämä tuo paljon vihreitä työpaikkoja. On tärkeää luoda kannustimia ennemmin kuin että luodaan uutta lainsäädäntöä. Lisäksi inhimillinen pääoma on erittäin tärkeä pk-yrityksille. Ja näissä tapauksissa ammatillinen koulutus ja oppisopimuskoulutus, niin Itävallassa nämä ovat todellisia menestystarinoita. Ja me voimme osoittaa, kuinka tässä on toimittu yhteistyössä koulujen ja yritysten kanssa. Ja me kauppakamarina voimme myös olla merkittävässä roolissa. Tätä voitaisiin mallintaa myös muissa maissa. Tämä olisi erittäin hyvä menestymismahdollisuus. PK-yrityksillä on tässä tärkeä rooli, varsinkin oppisopimuksessa, oppisopimuskoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Ja rahoitukseen pääsyn ohella ja paremman sääntelyn ohella tärkeää on se, että luodaan, koulutetaan uutta työvoimaa. Ne ovat tärkeitä avaintekijöitä Euroopan tulevassa menestyksessä. Kiitos. Seuraavaksi professori Lee. You got me? Okay. No niin, mikä on nyt päällä? Muutama huomio. Ensimmäinen koski, koskee tuottavuutta tässä puhuttiin kannattavuudesta, mutta tuottavuus on pienissä yrityksissä suurempi ongelma. Puhuimme johtotaidoista ja johtotaitoihin voitaisiin puuttua esimerkiksi koulutussekeillä ja myös kouluissa heti voitaisiin puuttua tähän ja näin voitaisiin voitaisiin siis parantaa nykyisen johtajien johtotaitoja ja, ja sitten taas voitaisiin yrittää ö, päästä läpi niihin firmoihin, joissa on johtoongelmia. Ö, perheyrityksissä on usein johtoongelmia, mutta sellaiset yritykset, joita johdetaan huonosti, ne yleensä poistuvat markkinoilla luon, markkinoilta luonnollisesti. Sen, sen suhteen voimme olla täysin rentoja Yksi syy siihen, miksi tuottavuus on ollut alha, alhainen, on ollut se, että yritykset ovat voineet jatkaa. Eli kriisissä normaalisti heikommat yritykset poistuisivat markkinoilta, mutta koska järjestelmään pistettiin paljon likviditeettiä, heikoimmat yritykset eivät sulkeneet oviaan ja ainakin Englannissa toipuminen elpyminen on sen takia melko heikkoa. Sitten vihreistä työpaikoista. Tämä on tärkeää. Tämä on klassinen esimerkki siitä jolla, alasta, jolla innovaatioita aliarvioidaan markkinoilla. Tässä ei ole kyse pelkästään taloudellisesta seikasta, vaan laajemmasta kontekstista. Ja sitten ihan nopeasti vielä ammattikoulutuksesta. Herra Arthuis puhui tästä Minähän tulen Englannista, joten minä olen täällä huonoin henkilö puhumaan ammattikoulutuksesta, koska me emme ole kovinkaan hyviä ammattikoulutuksessa Englannissa. Mutta tällä viikolla julkaistiin tutkimus Englannissa elinkeinoelämän järjestöltä ja se, siinä sanottiin, että monissa ammateissa ö, tullaan kriisitilanteeseen, koska ei ole tarpeeksi päteviä työntekijöitä markkinoilla mutta yritykset eivät pitäneet tätä niiden ongelmana, eikä, eivätkä yritykset halunneet maksaa enemmän palkkaa, eh, jotta saisivat kunnon työntekijöitä. Monet maat ovat siis paljon menestyksekkäämpiä ammattikoulutuksessa. Toiset maat taas eivät osaa tätä asiaa niin hyvin. Tanelitika. Kiitos seuraavaksi Tanelitikka viimeiseksi. Thank you uh, for the questions. Kiitos kysymyksistä. Pyrin nopeasti vastaamaan muutamaan ylittämättä puheaikaani. Kysymys siitä, kuinka tärkeää on poistaa kansallinen hallinto ja nämä vaatimukset EU-näyttämällä, no se on liittyy kansalliseen toimivaltaan mm, kasvu yrityksissä kasvuyrittäjät ovat turhautuneita tästä kansallisesta hallinnosta kaikkein eniten, ja tästä syystä johtuen nämä muuttavat toiselle maailmaan perustamaan yrityksiään sen sijaan, että perustaisivat yrityksen Euroopassa. Tämä on tällainen suosikivalitusten aihe. Ja en nyt halua niin radikaali, että sanoisin, että tullimaksu pitäisi olla Mikäli veroja maksetaan toisessa maassa, niin niitä ei pitäisi maksaa toisessa maassa. Tämä koskee autoja, alkoholia. Olisi tärkeää, että on tasavertainen pelikenttä. Kaikille tämä olisi erittäin hyvä pienille yrityksille koulutukseen liittyen ja talousteorian täytäntöön panemiseen liittyen. Käytännössä tämän osa-alueen, minä pidän paljon, minulla on taloushallinnon maisterin tutkinto, ja minä valmistuin vuosikurssini priimuksena. Minä pyrin panemaan oppimani teoriat täytäntöön. Startup-yrityksissä halutaan panna teoriaa täytäntöön ja startup-yrityksissä katsotaan näitä ihmisiä, jotka panevat todellakin teoriaa täytäntöön. Ajatellaan, että ne ovat hulluja, kun pyrkivät näin tekemään. Tähän suhtaudutaan suurena kuriositeettina. Mutta olen sitä mieltä, että yrittäjien ja yliopistojen korkeakoulutuksen yhteistyöllä voitaisiin saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Joskus joutuu tulkitsemaan, kuinka teorian saa toimimaan käytännössä. Tämä oli henkilökohtainen näkemys siitä, miten tämän asian näen, mitä tulee vihreisiin työpaikkoihin, vihreisiin kasvumahdollisuuksiin. Olen sitä mieltä, että teknologia tarjoaa meille eri mahdollisuuksien kirjon. On halvempaa kuin koskaan äh, rakentaa fyysisiä prototyyppejä äh, todellakin äh, materiaalitasolla, tehdä parannuksia. On jotain asioita, joita olisi mahdollista tehdä älykkäämmin vihreiden työpaikkojen alalla. Olisi katsottava näitä terveysvaikutuksia ja esikuva-analyysitä energiantuotannolle voisi olla vaikkapa hiilituotanto ja jokin terveellisempi energiamuoto. Ja voisi puhua, äh, kuinka paljon tuotettu energia, kuinka paljon käytetty energia tuottaa. Kulutettua energiaa ei välttämättä koskaan saa takaisin, ja tämä on Ongelmaihin on löytyy, ongelmaihin on löytyy ratkaisu uusiutuville energialähteille, kenties geenimuunneltu levää, jota kasvatetaan suuressa mittakaavassa. Tämä voisi olla hyvä tapa luoda energiaa. Ja grafiini yksi molekyyliset ainesosat, niin nämä ovat varsin lupaavia ja nämä saattavat muuttaa aurinkoenergian pysyvästi ja luoda kestäviä akkuja, joita tarvitaan. Nämä ovat varsin mielenkiintoisia investointikohteita. Eurooppa on ollut jo myönteisellä sääntelyllä etujoukoissa, varsinkin Saksassa on toimittu hyvin ja on myös muita osaloita, jotka saattavat tuoda lisäarvoa. Minä olen sitä mieltä, että Eurooppa voisi myös katsoa varsinkin äh, uusia kokeellisia energiamuotoja, jotka voivat olla tulevaisuuden sana ammatilliseen koulutukseen liittyen. Minä olen sitä mieltä, että kasvuyrittäjät varsinkin Pohjoismaissa nauttivat jo tämän tyyppisestä järjestelmästä. Kuka tahansa voi perustaa startup-yrityksen ja toimia toimitusjohtajana omassa pienessä yrityksessään. Ja tämän jälkeen on sattuman kauppaa, kuka menestyy, kuka ei. Se liittyy monesta eri tekijästä ne ihmiset, jotka menestyvät, niin he jossain määrin muuttuvat matkalaisiksi, he perustavat uusia yrityksiä ja loppujen lopuksi heistä valmistuu mestareita. Nämä mestarit, niin heillä on aina ympärillään oppi, oppipoikia ja he opettavat yrittämistä ympärillään oleville. Olisitte mieltä, että tämä on kuin vanha kiltajärjestelmä, joka Euroopassa oli, jossa todellakin oli näitä matkalaisia mestareita ja oppipoikia. Oppipoika kävi mestarin opissa ja paikallisella tasolla esitti, mitä oli mestarilta oppinut. Ja olen sitä mieltä, että tämä on erittäin hyvä ajatus ja hyvä järjestelmä siten, että yrittäjillä on tämäkin monia mahdollisuuksia, vaikkapa ohjelmisto, IT, ohjelmointiala. Tämä on todellakin käsityö ala. Se ei ole niin teknologisesti suuntautunutta kuin mitä kuvitellaan. Se on siinä näillä ollaan melkeinpä artesaana ja Se, että luo oman koodipätkänsä, niin se vastaa mielestäni sitä, että muovaa oman patsaansa vaikkapa. Tässä on erittäin paljon mahdollisuuksia. Kiitos paljon. Kiitos paljon kaikille puhujille näistä ideoista ja huomioista. Nyt ilman pidemmittä puheita annan suoraan puheenvuoron Paul Ryybikille tätä toista paneelia varten. Kiitoksia. Ja recht herzlichen Dank. Kiitos paljon. Tämä ensimmäinen kierros oli varmasti jo kaikille meille todella kiinnostavaa. Me näemme, että on paljon mahdollisuuksia ja me tiedämme myös käytännöstä, että juuri nuoret yritykset, niitä ei, eh, ne luovat erityisen paljon työpaikkoja jos siis päätetään perustaa yritys, niin näissä yrityksissä syntyy erityisen paljon työpaikkoja. Me parlamentissa käymme tällä hetkellä sitä keskustelua, että pitäisikö vuoteen 2020 ver- mennessä parantaa tuottavuutta 20 prosentilla ja tällaisia tavoitteita voitaisiin ottaa myös muilla alueilla. Nyt siirryn suoraan seuraavaan ensimmäiseen puhujaan, jolla, joka puhuu uusista tavoista tukea uusia yrityksiä ja miten tässä EU-talousarvio voisi auttaa. Meillä on täällä EASMen pääjohtaja operatiivisen osaston pääjohtaja EASMesta, joka on pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimenpanon virasto, herra Marko Malakarni siis. Olkaa hyvä. Men, uh, honorable members. Puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, suuret kiitokset tästä kutsusta tulla osallistumaan tähän kiinnostavaan keskusteluun. Uusi lähestymistapa startup-yritysten tukemiseksi. Minun panokseni tähän keskusteluun tulee olemaan lyhyt kuvaus koskien kahta tukimallia startup-yrityksille. Enterprise Europe-verkosto, kollegani mainitsi sen lyhyesti tänään, on, on tämä toinen ja sitten tämä PK-yritysväline. Haluaisin myös linkittää nämä molemmat ja pohtia, minkä tyyppistä vipuvaikutusta tällaisen tuen kautta voidaan saada. Ensinnäkin pari yksinkertaista tosiasiaa ja lukua näistä PK-yritysvälineistä. Kuten tiedät, Kyseessä on noin 3 miljardin budjetti seitsemälle vuodelle. Se on jaettu neljään tukimalliin. Ensimmäinen vaihe koskee näitä te- suoritettavuusarviointia, sitten toinen vaihe koskee näkyvyyttä ja näyttöä sitten kolmannessa ja tulevat suoraan mukainen komissio ei sitten enää tässä vaiheessa anna mitään merkittävää rahoitusta. Tähän mennessä nämä ohjelmat ovat onnistuneet varsin hyvin. Ensimmäinen täytäntöönpano vuosi on ohi ja yli 10 000 hakemusta tuli ja tuimme niistä noin yhtä kymmenestä ehdotusten määrä on muuten noin neljäs osa kaikista ehdotuksista, joita joita näihin tutkimusohjelmiin on tällä hetkellä tullut. Tärkein kysymys nyt kuuluu, miksi PK-yrityksiä tämä ohjelma pitäisi houkutella? Tiedämme, että aikaisemmin teollisuus- ja PK-yritykset eh, pikkuhiljaa menettivät kiinnostuksen näistä puiteohjelmista. Onko tämä järjestelmä nyt oikea resepti, jolla saadaan ne takaisin? Haluaisin antaa tästä muutamia muutamia osviittoja mahdollista ratkaisua kohti. Ensinnäkin PK-yrityksille nämä voivat olla houkuttelevia siksi, että ainoastaan PK-yritykset voivat osallistua. No sitten saatatte sanoa, että tämä on vain rajallinen hyöty. Toinen hyöty koskee sitä, että yksittäinen pk voi osallistua. Nyt tämä on ensimmäinen mahdollisuus ensimmäinen ja viimeinenkin tähän mennessä mahdollisuus siihen, että pk-yritys osallistuu yksinään puiteohjelman välineeseen. Tästä on sellainen hyöty ja vaikutus, että, kun, että, että nämä ha, hakijat ovat suojattuja, niin niiden tekijänoikeudet suojataan, kun ne ovat kumppanuudessa muiden kanssa. Toinen etu tästä ohjelmasta koskee sitä, että se ei niinkään perustu teknologiaan, vaan, vaan siihen, kuinka valmiita nämä, liik- nämä liikeyritykset ovat ja kuinka paljon niillä kapasiteettia muuttaa ajatukset tuotteeksi. Voidaan siis arvioida näitä ehdotuksia eikä ajatella ainoastaan tätä akateemista kapasiteettia viedä teknologiaa eteenpäin, vaan tarkoituksena on muuttaa yksinkertaiset ajatukset tuotteiksi ja sitten loppupedeissä kasvuksi ja työpaikoiksi. Toinen erottava tekijä muista koskee sitä, että rahoitustuki tulee myös valmennuksen ja tuki, muiden tukitoimien kanssa samassa paketissa. Tämä on aika ainutlaatuista eurooppalaisessa rahoitusympäristössä. Aika harvoissa kansallisissakaan järjestelmissä tällaista on nähty. Kaiken kaikkiaan olemme nyt ehkä keksineet tavan, jolla voimme heukotella mukaan mielenkiintoisia korkean kasvun yrityksiä mukaan ja yritämme tehdä tästä varsinaisen mestareiden liigan parhaita yrityksiä varten. Toinen kysymys tässä vaiheessa, jonka haluaisin tähän keskusteluun heittää, koska sitä, että jos vaikka ajatellaan, että saamme houkuteltua parhaat yritykset mukaan, meillä on noin 400 miljoonaa euroa vipua joka vuosi, jota voidaan apurahojen myötä jakaa, niin saadaanko tämän rahoituksen avulla selkeä ero aikaiseksi? Saammeko stimuloitua innovointia pk-yrityksissä Euroopassa? Tähän vastaan niin haluaisin ottaa kuvaan myös muilla, muunlaisia tukimuotoja, erityisesti tämän Enterprise Europe-verkoston. Haluaisin korostaa sitä, että tämä PK-väline ei ole siis erillinen yksinäinen väline. Tämä Enterprise Europe-verkosto en sitä nyt oikein enää kuvaile, mutta se vain, että 600 toimistoa meillä on kaikkialla maailmassa – se on pk käytettävissä ja se ohjaa niitä monilla tavoilla. Pääsy markkinoille, rahoituksen saanti asioissa. Sillä on tietyn tyyppinen virallinen rooli, kun tuetaan yrityksiä valmennusvalinnoissa ja autetaan löytämään oikeita tuki- ja valmennusmahdollisuuksia ja auttamaan eri vaiheissa PK-välineen kanssa myös Erityisesti pyritään verkoston kautta valmistamaan, valmentamaan yrityksiä, kuinka pitäisi viestiä toisten yritysten kanssa, kuinka puhua tätä bisnesmaailman kieltä ja kuinka kypsyä yrityksenä. Toinen merkittävä rooli tällä verkostolla koski sitä, että PK-yritykset yhdistetään erityyppisiin tukijärjestelmiin paikallisella kansallisella tasolla. Meillä paljon näyttää siitä, että alueelliset viranomaiset pyrkivät pyrkivät antamaan omaa tukea. Esimerkiksi PK-välineen edunsaajat saavat erilaista rahoitusta alueellisilta viranomaisilta. Joskus meillä on hyvinkin laadukkaita hakijoita. Tarkoituksena on todella parantaa hakijoita. Jotkut, jotkut alueelliset viranomaiset todella antavat omaakin tukea joten tietyllä tapaa muiden tukimuotojen kautta ja myös rakennerahastojen kautta voidaan moninkertaistaa yritykselle suunnittava tuki. Tiedämme, että rakennerahastoissakin on nyt pk-yrityksiä tukeva puolta. Jos pk-yritysten väline täyttää roolinsa tällaisena äh, jäsentävänä, mallintavana ohjelmana kansallista tasoa ajatellen, niin voimme odottaa paljon suurimpia vaikutusta sitten viimeisenä haluaisin mainita vielä Junckerin suunnitelman. Junckerin suunnitelman tavoitteissa on paljon samaa kuin mitä PK-yritysvälineessä on myöskin. Tässä Enterprise Europe-verkosto voisi toimia tällaisena välittäjämekanismina niin, että kansalaiset ja viranomaiset saisivat tietoa erityisesti tästä PK-yritysvälineestä. Näin todella ohjelmasta voisi tulla varsinainen mestareiden liika startup-yrityksen varten. Kiitoksia. Ja mich, Mik, äh, Kiitos paljon. Marko Malakarne. Ja nyt seuraava puhuja on herra Garrett Murray. Hän on hallitussuhteiden johtaja Enterprise Ireland-järjestössä. Hello, so I work with Enterprise. Hei, minä työskentelen Government Islandissa. Me tuemme startupien toimintaa Startupista aina monikansallisiksi yrityksiin ja minä pyrin nyt puhumaan, kertomaan kuinka me toimimme. Meillä on 5000 asiakasta ja työskentelemme tuhannen kanssa aktiivisesti eri muodoissa. Vientiarvo on 18 miljardia ja kuudes osa meidän työstä koskee tätä osa-aluetta. Me todellakin osaamme tukea startupeja. Me pyrimme tukemaan yrityksiä koko yrityselämän kaaren ajan niin katsomme ennen kaikkea, mitkä ovat potentiaalisia viejiä, ja me olemme palanneet aiempiin startupeihin, joita on tuettu kenties 70-80-90-luvulla, pyrimme auttamaan heitä suuntamaan toimintansa uudelleen. Lisäksi me olemme auttaneet startupille löytämään oikean mittakaavan, taloudellinen tuki ja muunlainen tuki, jota voidaan heille tarjota. Me pyrimme eri pääomarahastojen ja riskirahastojen kautta tukemaan yrityksiä. Kukin linkitetään niihin etujärjestöihin, jotka markkinoiden kannalta ovat tähän startupin liittyviä. Startupit pyritään saamaan toimimaan tietyillä markkinoilla ja keskittymään siihen, mitä tekevät. Jotkut startup-yritykset keskittyvät toimimaan liian monilla markkinoilla. Me tarvitsemme myös tutkimusmahdollisuuksia, johdon tukea ja kansainvälistä kansainvälisiä yhteyksiä. Minä puhun korkean potentiaalin startupeista tai gazelleista. Ne ovat noin 120 startupia, joita rahoitamme vuosittain ja me annamme toteutettavuusapurahan, jotta nämä voivat kehittää omaa liiketoimintasuunnitelmaa. Tämän jälkeen me emme anna enää apurahoja. Sen jälkeen me olemme sijoittajia, ja kun me autamme suurempia yrityksiä, niin ne ovat sitten valtionapuja. Me toimme myös äh, riskipääomalla yrityksiä 5000 euron apurahalla on haettava ja käytettävä tutkimuslaitoksissa. Me pyrimme valjastamaan tutkimusjärjestelmän yritysten käyttöön aikaisemmassa vaiheessa yrityksen elinkaarta. Me autamme startuppeja työskentelemään yhteistyössä yliopistojen kanssa ja meillä on myös mentor-apurahoja. Me olemme oppineet viimeisten viiden kuuden vuoden aikana, että kouluttamiseen on kiinnitettävä erittäin paljon huomiota. Me olemme oppineet sen, että akatemian ja liikemaailman on tehtävä yhteistyötä, mutta se miten tämä yhteistyö on vietävä läpi, niin on todellakin suunniteltava kurssit itse. Ei voi mennä yliopistolle kertoa, että on useita irlantilaisyrityksiä, jotka haluavat käydä kursseja, vaan me teemme yhteistyötä yliopistojen kanssa, Stanford, Cambridge kansainvälisellä tasolla esimerkiksi, ja me todellakin pyrimme luon kursseja sellaisille, jotka ovat innokkaita oppimaan lisää. Aiemmat panelistit täällä ovat mainanneet vertaisoppimisen. Vertaisoppimiselle on annettava tilaa arvioinneissa nähdään, että vertaisilta opetetaan enemmän kuin akateemikoilta. Ongelmanratkaisu on myös tärkeä. On tärkeää saada ihmiset pois työnteosta, on eristettävä nämä sammutettava matkapuhelimet, ja mikäli nämä eivät sitoudu kursseille, niin silloin nämä eivät saa pääse osallistumaan kurssituksiin. Tämä on tarpeeton tehtyä silloin. Lisäksi me toimimme toimitusjohtajatasolla, me teemme tätä myös aiemmin yrityksen elinkaaren aikana. Meillä on näitä korkean potentiaalin innovatiivisia startuppeja, niitä rahoitamme 120 vuosittain. Meille nämä ovat orje, vientiorientoituneita, innovatiivisia, ja me sijoitamme pääomaa näihin. Me otamme joko osakeita tai me pyrimme katsomaan, että me investoimme alle 50 prosenttia ja katsomme kuinka. Ja me siis toimimme seuraajana, yksityinen tahona ensimmäisenä. Ja me emme koskaan hanki yli 10 prosentin osakkuutta. Ne ovat muutettavia hyödykkeitä, joita muutetaan sille myöten, kun yritys kasvuu. Me olemme toimineet 12 vuotta tällä tavalla korkean potentiaalin startupien strategian suhteen. Me huomaitsimme, että me emme tapaa yrittäjiä riittävin usein. Nämä halusivat suurempia rahoituksia, joten me investoimme 50 000 euroa, mikäli yrittäjä investoi 5 ja me saamme 10 prosentin osuuden yrityksen. Jotkut saattaa pitää meitä pankkiruestajina, mutta miksi me teemme näin, niin tämä on tämä liittyy byrokratiaan. Yhdistyneen kuningaskunnan Irlannin kontekstissa on helpompi tehdä perinteinen osakkeenomistussopimus. Lisäksi me olemme varmistaneet, että yrittäjät ottavat mentorin – ja ennen kaikkea me olemme toimineet vastavalmistuneiden naisten kanssa naisyrittäjyyden suhteen. Meillä 8-10 prosenttia naisyrittäjiä. Me pyysimme kilpailukykyisiä naisyrittäjiä ilmoittautumaan meille ja nämä varsin todennäköisesti vastasivat meidän markkinointikampanjoihin, sillä arviointi oli se, että nämä eivät kokeneet, että nämä olivat tukikelpoisia silloin, kun haettiin tavallisia yrittäjiä. Tämä on merkittävä voimavara ja me pyrimme tasapaittamaan useisiin eri sektoreihin. Me haimme design startuppeja viime viikolla tuottavaksi ja me näemme, että markkinointi tuo oikeat ihmiset esille. Markkinoinnin on oltava kohdennettua. Se on ollut meille suuri menestys. Me olemme olleet myös mukana perustamassa yrityksiä. Veronmakseen tulisi saada yhtä paljon palkkeita kuin yksityiset investoijat. Mikäli markkinat epäonnistuvat, niin tämä korostuu siinä liittyen siihen, mitä sanon myöhemmin. Pienessä taloudessa, kuten Irlannissa, on epätodennäköistä, että on tietylle markkinoille keskittynyt rahasto, joten välintulo on varsin tärkeä. Ei pidä tulla väliin markkinoilla, vaan pitää katsoa, että markkinat ovat monimuotoiset, runsaat. Me pyrimme siemen ja perustamaan ja houkuttelemaan yksityisiä sijoittajia, pankkeja muun muassa. Täällä on varmastikin puhuttu pankkien lainan annosta ja pankkien osallistumisesta talouden toimintaan. Ja pankit ovat olleet mukana tässä siemen rahoittamisessa rahastojen perustamisessa. Meillä on osa seed-rahastoa, rahastoja, jotka ovat monimuotoisia. Ja noin neljä vuotta sitten me pyrimme Toman mukaan kansainvälisiä riskipääomarahastoja. Me olemme saaneet markkinoille kuusi riskipääomarahastoa, suurimmat nimet Yhdysvalloista muun muassa – nämä investoivat yhtä paljon kuin mitä me investoimme. Ja lisäksi Irlannissa on vanhempi työntekijä yrityksestä. Ja meillä on, minä olen riskipääomarahastoissa 17 hallintoneuvostossa mukana ja valtion rooli on erittäin tärkeä ja yrittäjän rooli on erittäin tärkeä. Yhdysvallassa odotetaan, että yrittäjä on se, joka hakeutuu riski sijoittajan luokse. Pitäisikö aina toimia eurooppalaisilla rahastoilla vai pitäisikö hakea ulkopuolisia rahastoja Euroopan markkinoille varmistuen, että tässä todellakin sijoitetaan eurooppalaisiin yrityksiin. Me olemme myös investoineet pääomarahastoihin, sillä kriisin jälkeen tavalla tarpeen. Lisäksi on varmistettava, että silloin kun ei ole pankkirahoitusta käytettävillä, niin on katsottava, että rahoitusta on saatavissa silloin, kun on saatavat asiat kuntoon. Ja IMF on tukenut tätä toimintaa. Lisäksi me tuemme enkelisijoittajia, emme investoi heidän kanssa, mutta me autamme heitä verkostoitumaan ilman omia syndikaatteja. Öö, me tuemme tätä Irlannissa usein ja vertaistuki on erityisen tärkeää. Lopuksi eurooppalainen asiayhteys Enterprise Ireland on tiivissä yhteistyössä Horisontti 2020 kanssa. Meillä on useita menestystarinoita ja odotamme innolla, että tilastot julkaistaan. On sitä mieltä Ino, Fina on erittäin hyvä äh, pk yritys takuu ja PK-riski. Pääoma on hyvä ajatus. Minä en haluaisi arvostella näitä arviointityökaluja, mutta kuten varapuheenjohtaja totesi, virastojen rahasto todellakin saa nämä toimijoille, kuinka me voisimme viedä tätä läpi tätä eurooppalaista enkelirahastoa. Me tarvitsemme myös riskipääoman monimuotoisuutta, tarvitaan suuria rahastoja, mutta meillä on myös matkittava, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. On olemassa pienempiä rahastoja, jotka ovat uusia toimijoita, ja valiokunta voisi keskittyä siihen, kuinka monta yrittäjää on rahoitettu ja kuinka moni yrittäjä muuttui riskipääomasijoittajaksi. Ja välikädet, tässä Italia, Itävallan kollega mainitsi nämä välikädet, kukin maa on erilainen. Meillä on pieni määrä pankkeja, meillä ei ole alueellisia toimijoita välttämättä, ja välikädet hankaloittavat toimintaa. Me ymmärrämme, että tässä halutaan katsoa, että veronmaksajien rahat käytetään kunnolla, mutta on katsottava, että missä maissa ei ole riittävää infrastruktuuria. Ja me todellakin haluamme, että varat käytetään parilla mahdollisella tavalla. Tämä tulee varmaankin olemaan haaste monissa Euroopan maissa. Pahoittelut, että puhuin minuutin yliankaan. Ja, recht herzlichen Kiitos paljon. Tämä oli todellakin jännittävä analyysi. Minulla olisi yksi pyyntö. Pitäisi näyttää merkkiä tuonne sihteerille sitten, kun seuraavan kalvon pitäisi tulla, näin tämä synkronisoituu paremmin. Ja nyt sitten Werner Neuvet Riedel, joka on Finpoint GmbH-yrityksen pääjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, kiitos paljon Ihan lyhyesti vain EU on rauhanprojekti ja rauhaan kuuluu työllisyys ja työllisyys, työllisyyteen kuuluvat myös myös investoinnit ja siihen liittyy myös rahoitukseen pääsy. Yli 20 vuotta olen olin ollut mukana kansainvälisissä konserneissa ja tunnen siis rahoituksen hyvin korkealta tasolta. Ja nyt olen muutaman vuoden, vuoden ollut itse yrittäjänä ja olen todellakin nähnyt tämän jokapäiväisen toiminnan ja haluaisin nyt tältä makrotasolta tulla hieman alemmalle taso, tasolle. Tässä puhutaan yrityksistä, jotka ovat 520 työntekijää suuria, ne päivittäin taistelevat sen puolesta, että saavat lisää toimeksiantoja ja saavat tarpeeksi raaka-aineita. Tuolotus ei ole ongelma. Minäkin olen, olen opiskellut. Minä olen myös assistenttina yliopistolla. Tässä me puhumme PK-yrityksistä. 80 prosenttia ainakin Itävallassa työntekijöistä on juuri PK-yrityksien ongelmat ovat, ovat erilaisia. Tarvitaan usein neuvonantajia. Sanotaan, me, meidän puolemme käännetään usein, että no, e, koska ei ymmärretä näitä tukiohjelmia. Euroopassa rahoitus tulee usein pankeista ja Basel kolmosen takia vain, näiden kriteereiden perusteella vain 30 prosenttia yrityksistä saisi rahoitusta. Ja sitten on tämä toinen puoli. Meillä on tällaisia yrityksiä, jotka esimerkiksi väärien investointien tai sukupolvenvaihdoksen takia tai ennakkomaksujen takia, toisen yrityksen konkurssin takia joutuvat ongelmiin. Me puhumme tässä yrityksistä, jotka ovat talouden selkäranka. Nämä yritykset eivät saa pankilta rahaa. Pankit sanovat, että näille yrityksille ei voida antaa rahaa, sillä finanssivalvonnan kriteerien takia näitä lainoja ei voida perustella. Eli siis yksityinen pääomasijoitus on melko vähäistä tällä hetkellä, Eikö se kuulu myöskään eurooppalaiseen kulttuuriin, se täytyy sanoa. Eli siis Euroopassa on sellainen idea, että yrityksen pitää olla aina omassa omistuksessa. Ja nyt sitten muutama vuotta sitten olemme Olemme perustaneet tämän yrityksen, jolla yritämme auttaa yrityksiä. Ongelmana rahoituksessa ovat hyvin vaikeat markkinat. Voidaan tehdä, tutkimu- tehdä hakuja internetissä, voidaan hankkia raaka-aineita internetissä, voidaan hakea toimeksiantoja internetissä, mutta rahoituksen hakeminen internetissä on vaikea. Itävallassa meillä on yli 800 instituutia, jolla on pääomaa ja joka tekee itse investointipäätökset. Ja jos ajatellaan tällaisia pieniä tuotantoyrityksiä, ja nämä tuottavat yritykset, tuotantoyritykset ovat EU-ssa tärkeitä, ne eivät saa pankeilta rahoitusta. Ei, emmehän me voi elää ilman näitä palveluita tekeviä, antavia yrityksiä. Ja nyt me olemme siis luoneet tällaisen internetfoorumin, joka on ollut neljä, viisi vuotta jo hyvin menestyksessä. Se on finanssiteknologian alan yritys. Ja tässä on ideana se, että yritys täysin anonyymisti voi esitellä hankkeensa internetissä ja sitten toisella puolella istuu suuri määrä pankkeja, nämä pankit tai rahoituslaitokset näkevät tämän, vain tämän hankkeen, näkevät mihin alaan tämä hankki, hanke kuuluu, miltä alueelta hanke on lähtöisin ja sitten nähdään jonkinlaisia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi tasesumma. Ja pankki voi sitten päättää näiden ensimmäisten tietojen perusteella, haluaisiko, kiinnostaisiko tämä hanke. Jos se kiinnostaa, niin sitten pankki voi ottaa yhteyttä yrityksen ja tämä, tällä meidän foorumilla me on, on loistavat tekno, tekniset turvallisuusstandardit – ja meille on tärkeää ymmärtää myös yrityksiä. Yritys itse päättää, minkä rahoituslaitoksen kanssa hän aloittaa keskustelut. E, jos puhutaan siis tällaisessa, tällaista yri, yrityksestä e, niin, ja tällaisesta pienestä yrityksestä, e, joka joutuisi sitten soittelemaan näihin pankkeihin ja yrittää saada tapaamista johtajien kanssa, me todellakin toimimme tässä välittäjänä. Yrittäjä saattaa mennä veroneuvojansa luo ja veroneuvoja sitten sanoo, että no ei tällä alalla ja tällä alueella mitään rahoiteta. Meidän foorumillamme yritys saa pääsyn kaikkiin, äh, näille kaikille markkinoille, kaikkien pankkien puheille – Meillä on nimittäin pääoma-ongelma ja minä itse olen esimerkiksi osallisena yhteen yritykseen ja tuossa yrityksessä yrityksessä ensiksi, kun me annoimme yksityistä pääomaa, niin sitten pankkikin tuplasi rahoituksensa. Meidän pitää saada joukkorahoitus ja yksityinen pääomasijoitus tähän mukaan on usein, on, ongelmana on se, että yksityistä pääomaa sijoitetaan vain kiinteistöihin esimerkiksi. Nyt me tällä foorumilla anonyymilta pohjalta luomme tällaisen kumppanuuspörssin oikeastaan. Ja esimerkiksi tätä voisi verrata deittipalveluihin internetissä. Nykyään kymmenen vuotta sitten tämä ei ollut todellakaan tavanomaista, mutta nyt, nyt sitten voidaan löytää elinkumppani myös netistä, mutta rahoitusta ei etsitä juurikaan internetistä. Tämä on yritykselle kuitenkin rahoitus on yhtä tärkeää kuin sisäänosto. Me aiomme nyt laajentaa yhdessä EUn komission avulla Tämä palvelun muihinkin maihin, jotta saamme näistä markkinoista avoimemmat ja jotta kaikki yritykset pääsisivät nopeasti, nopeasti rahoituksen pariin. Ja, ja 95 prosenttisesti tulee myönteinen päätös. Lisäksi me voimme taata täyden tietosuojan. Meillä on todella korkeat tietoturvastandardit. Eli meidän pitää, meidän pitää palata tähän Think Global, Act Local periaatteeseen. Meidän pitää auttaa yrityksiä paikan päällä. Näillä yrityksillä on tiettyjä ongelmia ja, ja, ja sitten ratkaisuja ei, voi, ei voida tuoda sinne paikan päälle ylemmältä tasolta. Meillä on paljon näitä bisnesenkeleitä, mutta ne, niiden rahoitusmäärä on yleensä noin 250 000 vain. Mutta sitä, sitä ylemmällä tasolla ongelmia tulee. Ja usein tuotteita ei tuoda markkinoilta ja päätöksiä ei tehdä, koska juuri tämä ensimmäinen askel jää puuttumaan. Eli todellakin fact, äh, factoringiin asti on kyllä pitkä matka. Ja todellakin sosiaalinen rauha säilyy vaan, jos työpaikat ovat turvattuja. Ja tätä varten me tarvitsemme pääomamarkkinoita. Me olemme hyvin pankkikeskeisiä ja lainakeskeisiä Euroopassa. Me emme ole valitettavasti sellaisessa tilanteessa kuin Yhdysvalloissa, joissa paljon käytetään pääomamarkkinoita. Tästä juuri kyse on rahoitus, rahoituksen pääsystä. Tämä tässä on kyse oikeastaan kuin speed datingista yrityksille. Ja toivon todellakin, että voimme edistää tätä, jotta voimme auttaa yrityksiä rahoituksen suhteen. Rahoitus ei ole näiden yrittäjien ainoa huoli. Asiakkaat, sisäänosto, kaikki mahdollinen. Joten tällä tavalla voisimme, voisimme turvata työpaikkoja ja helpottaa yrittäjien elämää, sillä, sillä me tekisimme asioista yksinkertaisempia. Kiitos. Kiitos paljon. Juuri me tätä etsimme käytännön toimijoita, jotka ovat jokapäiväisesti yhteyksissä näihin yrityksiin ja jotka voivat osoittaa, miten, miten muutoksia on tullut vuosien varrella. Tietysti vaatimukset muuttuvat ja me voimme nähdä, että mikä on tehokkain tapa. Sen pitää olla tietysti keskipisteessä ja nyt on hienoa, että meillä on vielä toinen käytännön edustaja, herra Peter Guldemont, joka on Jestelstin eli yrityshautomon pääjohtaja ja Delta on hyvä innovointialue Euroopassa. Hienoa, että tekin pääsit tähän keskusteluun osallistumaan. Kiitos ja olkaa hyvä. Mr. Chair, honorable... Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun koskien EU-rahoitusta startup-yrityksillä. Nimeni on Peter Huldemol, olen Yes Delftin johtaja. on yksi Euroopan tärkeimmistä bisnes- ja hautomoista Hollannissa. No niin, nyt toivon, että jaksatte kuunnella tämän tarinan. Olette varmaan kuulleet hienoja tarinoita Alankomaista tärkeänä yrityshautomon maana viime kuukausina tämä lähti Niilikruusin nimistämisestä startup-yritysten erikoislähettilääksi. Hänen tar- tehtävänään on korostaa startup-yritysten merkitystä ja niiden vaikutusta innovaatioon ja talouskasvuun. Ne kehittyvätkin nyt oikein nopeasti. Näette tuolla Yes Delftin eh, tuolla mukana eri hautominen mukana. Yes Delft aloitti kymmenen vuotta sitten. Se on yksi vanhoimmista startup-hautomoista. Olemme voittautumaton hautamo, joka on lähes yhteistyössä Delftin teknologiayliopiston kanssa keskitymme innovoivien teknologiin ja yrityksiin, joilla on skaalattavaa, skaalattavia liiketoimintamalleja. Keskitymme lähinnä, niillä on yleensä tällainen laitteisiin keskittyvä fokus ja keskitymme kompleksiin teknologiaan, jotka tarjoavat hal lupaavia mahdollisuuksia me, me, me olemme nopeuttaneet yli 150 yrityksen toimintaa ja luoneet 1047 täysipäiväistä työpaikkaa. Yes Delftin yritykset toimivat 80 maassa. Tuotteita on aurinkovalosimulaattoreista, niin kuin tuolla näkyy. Nämä ovat siis etäauri. Niin, on sitten myös lääke, lääkinnällisiä laitteita on tässä ja, ja sitten näitä robotti tartuntaratkaisuja. Useat Euroopan parlamentin jäsenet, samoin kuin EU-komission jäsen herra Katainen, ovat vierailleet ISTFTissä. He ovat vaikuttuneet meidän suorasta panoksestamme talouden kehityksen. Tämä vaikutus ei olisi ollut mahdollista ilman Euroopan unionin tukea. Olemme onnistuneet hyödyntämään menestyksellisesti eurooppalaisia rahastoja, kuten EAKR, joka tuki näitä huoltumorakennusten rakentamista, mukaan lukee laboratoriot. Meillä on myös näitä, näitä niin sanottuja kiksejä, eli tieto- ja innovaatioyhteisöjä, koskien ilmastoa esimerkiksi, teemme myös yhteistyötä Interreg-sovellusten kanssa yhdessä monien muiden Euroopan hautuminen kanssa. Startup-yritykset hyötyvät EU-rahoituksesta ainakin epäsuorasti tosiasia on kuitenkin se, että harvoilla startup-yrityksillä on valtaa ja aikaa hakea EU-rahoitusta. Ne ovat usein edellyttävät hyvin monimutkaisia hakuprosesseja ja valvontaa, eikä useimmiten näillä teknologialan startup-yrityksillä ole aikaa hakea niitä, eikä olisikin hienoa, jos startup-yritykset voisivat suoraan hyötyä Euroopan rahoituksesta. Nyt voisimme keskittyä startup-yrityksen äh, alkuvaiheisiin. Silloin kun äh, nämä yritykset äh, tulevat Yes Delftin piiriin, niin niillä on valtavasti työtä. On suojattava tekijänoikeudet, rakentava prototyyppi, löydettävä asiakkaita, kehitettävä liiketoiminta, malleja, rakennettavaa tiimiä ja niin edelleen. Syöminen ja nukkuminen jäävät kyllä viimeisiksi listalle ja aika aina on, aikaan menee aina nopeammin kuin kassavirta on paljon monimutkaisia tehtäviä lyhyessä ajassa toteutettavaa, joten ei ole mahdollista, että nämä startup-yritykset hakisivat sitten EU-rahoitusta. Aivan kuten LSEn edustaja sanoi, pk-yritykset ovat kaikkein tärkeimpiä taloudelle. Mitä EU, EU sitten voisi tehdä, jotta parannettaisiin näille startup-yrityksille rahoituksen saamista? koska ilman investointeja näihin hankkeisiin ne eivät koskaan pääse markkinoille. Hyviä uutisia. Yes Delft on jo tehnyt suurin osan työstä teidän puolestanne. Kymmenessä vuodessa meistä on tullut teknologian alan yritysten asiantuntijoiden. Me tiedämme, kuinka näitä yrityksiä tuetaan. Olemme jo hallineet parhaat ja oli puhuneet satojen potentiaalisten yrittäjien kanssa ja testanneet liiketoimintaideoita kuinka näistä voisi tulla johtavia yrityksiä. Kymmenistä hakemuksista vain 20 vuosittain otetaan mukaan ohjelmaamme. Olen vakuuttunut siitä, että yhdessä meidän kanssamme EU voisi auttaa nopeuttamaan startup-yritysten toimintaa ja näin tuoda markkinoille lupaavia ratkaisuja paljon nopeammin kuin nyt voimme tehdä. Tässä on siis suunnitelmani. Haluaisin ehdottaa yksinkertaista pilottihanketta. Voidaan ajatella vaikka, että kymmenen eurooppalaista yrityshautoma olisi mukana, joilla on kokemusta high-tech-startuppien tukemisesta. Antaisimme 100 000 euron apurahan näihin hautumoihin valittuille yrityksille, jonka avulla nämä yritykset voivat täysin keskittyä tähän monimutkaisen teknologian ja sen markkinoille saattamiseen mahdollisimman nopeasti. Valitut yrityshautumat voivat auttaa näitä yrityksiä tekemään työtä teknologian, markkinoiden ja tiiminsä kanssa niin, että ne ovat eh, sijoittajille valmiina mahdollisimman pian, koska jossakin vaiheessa joka tapauksessa nämä yritykset tarvitsevat ulkoista, ulkoisia sijoituksia. Tietenkin voisimme mennä yksityiskohtiin, mutta yritetäänpä pitää tämän nyt yksinkertaisena. Euroopassa on kyseessä isot luvut. kosme ohjelma 1,3 miljardia. 82 miljardia Kreikan tukemisen tulevina juosina. Junckerin rahasto 315 miljardia. Tätä pilottihanketta varten, jota minä ehdotan, tarvitsisimme vain noin 20 miljoonaa euroa vuodessa, ja näin voitaisiin tukea 200 tulevaisuuden johtavaa yritystä kymmenessä johtavassa yrityshautomossa. Tämä saattaisi olla ainutlaatuinen hyvin tehokas tapa hyödyntää olemassa olevien yrityshautomojen asiantuntijuudesta ja verkostoista ja voitaisiin lisätä mahdollisuuksia monenmutkaiselle teknologialle päästä markkinoille menestyksellisesti. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. EUn tukien ei pitäisi olla mikään tulomalle. EUn apurahoilla pitäisi auttaa ihmisiä, jotka pystyvät tuomaan uutta teknologian markkinoille tekemään sen mahdollisimman nopeasti. Me tiedämme, missä nämä, ketä nämä ihmiset ovat ja missä he ovat. Tehdäänpä yhteistyötä. Perustetaan pilottihanke. ensimmäinen varhaisen vaiheen startup Yritykseen suunnitettu, suunnattu eurooppalainen apuraha. Olette oikein tervetulleita vierailemaan Delftissä. On aina parempi mehän kuin ei milloinkaan. Vierail, vierailevat poliitikot harvoin lähtevät. Eh, luotamme ilman leveää hymyä kasvoillaan. Kiitoksia. Ja recht herzlichen Dank. Kiitoksia. Luulenpa, tämän aivan normaalia, kun kuulee tällaisen, tällaista toimintaa, että on sitten leveä hymy kasvoilla. Varmasti olemme tästä kaikki samaa mieltä. Nyt seuraava puheenjohtaja, nimittäin Michael Collins, joka on yhteiskuntasuhdejohtaja Euroopan pääomasijoitusyhdistyksessä EVCS. Olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja. Hyvät valikunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on suuri ilo olla täällä tänä iltapäivänä ja kertoa Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen näkökulmasta tästä aiheesta. Minä haluaisin keskittyä kohdennettuun ongelmaan ja kohdennettuun ratkaisuun siihen. Tämä vastaa myös sitä pyytöä, jonka valiokunta ähm, meille teki. Nimittäin meiltä kysyttiin, mitä EU-talousarvio voisi tehdä paremmin. Aloitan hyvin lyhyellä johdolla siihen, miksi riskipääoma on tärkeää. Me olemme kuulleet tästä tänään jo sekä Garrettilta että Neililta. Nämä yritykset, jotka saavat riskipääomarahoitusta, ovat innovatiivisia yrityksiä, jotka tarjoavat tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tietenkään riskipääoma ei ole rahoitusmahdollisuus kaikille pk-yrityksille, eikä se sitä yritäkään mutta se on hyvä rahoitusmalli, kun halutaan pääomaa yhteisösijoittajilta äh, kohdentaa näihin pieniin yrityksiin, jotka ovat Euroopan talouden tulevaisuutta. Suuri numero tai suuri enemmistö näistä riskipääomarahoitetuista yrityksistä ovat hyvin pieniä yrityksiä, äh, alle 15 työntekijän tai 50 työntekijän yrityksiä. Eli tämä on tapa päästä rahoittamaan näitä innovatiivisia yrityksiä. Ja nämä yritykset ovat kaikilla näillä mielenkiintoisilla aloilla biotieteestä lääketieteeseen asti. Ja viime, viimeisten, viiden, viimeisten vuosien aikana on saatu hyviä menestyksiä aikaiseksi, mutta Yhdysvalloissa ollaan kuitenkin pystytty parempaan ja siinä meidän pitää vielä petrata ja se on todellakin meille haaste Euroopassa. Herra Rybik haluaisi tietysti lukuja ja tavoitteita ja yksi tavoite riskipääomalle voisi olla se, että yritetään ainakin päästä Yhdysvaltojen tasolle. Ja mehän olemme suurempi talous kuin Yhdysvallat, mutta riskipääoma sektorimme on aivan pikkuruinen verrattuna Atlantin toisen puolen sektoriin. Yksi haasteista on se, miten saada riskipääomasektori kasvamaan Euroopassa. Maailmassa on kaksi hyvin menestyksekästä maata riskipääomarajoituksen suhteen, nimittäin Israel ja Yhdysvallat. Euroopan unioni on todella kaukana näistä molemmista markkinoista. Yksi ongelmista riskipääomarahoituksessa Euroopassa on se, että riskipääomarahastot ovat hyvin pieniä Euroopassa. Yhdysvaltaiset vastaavat rahastot ovat yleensä tuplaten, kaksi kertaa suurempia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vähemmän yrityksiä voi saada riskipääomarahoitusta ja toiseksi nämä riskipääomarahastot eivät pysty rahoittamaan näitä yrityksiä niin pitkään aikaa tarvitaan monia rahoituskierroksia, jotta yritys voi kasvaa muutaman työntekijän yrityksestä kymmenien ja satojen ja tuhansien työntekijöiden yrityksestä. Meillä ei ole oikeita rahastoja tämän mahdollistamiseksi ja viimeisten viiden, kuuden vuoden aikana vain kourallinen eurooppalaisia riskipääomasijoitus, riskirahastoja on pystynyt saamaan yli 100 miljoonaa euroa pääomaa. Eli rahastot eivät ole pelkästään pien, liian pieniä pitkäaikaisen ja laajemmittaisen rahoituksen takaamiseksi, vaan tällä on myös itse varojen keruuseen vaikutusta, sillä eurooppalaiset riskirahastot ovat usein liian pieniä houkutellakseen globaaleja yhteisösijoittajia. Ja jos ollaan hyvin laajamittaisesti sijoittamassa, niin silloin pystytään houkuttelemaan hyvin globaaleja yhteisösijoittajia ja yli 40 prosenttia riskipääomasta Euroopan tulee Euroopan ulkopuolelta. Ja sitten kun puhutaan, kun puhutaan todellakin todellisessa riskipääomassa niin osuus on vielä pienempi, niin miksi me, me, me emme saa näitä sijoittajia kiinnostamaan, riski, kiinnostamaan riskirahastoista Euroopassa? Ja yksi syy on siis näiden rahastojen koko. Jos puhutaan globaalin yhteisösijoittajan kanssa ja me teemme näin kerran vuodessa. Me lähdemme Aasiaan, Kiinaan, Japaniin tai Koreaan puhumaan yhteisösijoittajien kanssa. Ja monet heistä ovat hyvin, niistä ovat hyvin kiinnostuneita sijoittamaan Eurooppaan ja eurooppalaisiin startup-yrityksiin, jotka ovat loistavia täällä Euroopassa. Mutta niiden ongelmana on se, että tämä pienin shekki, niin sanottu, jonka jonka ne voivat kirjata, ovat liian isoja eurooppalaisille riskirahastoille. Puhuimme kiinalaisen sijoittajan kanssa muutama kuukausi sitten, ja pienin heidän kirjoittamansa sekki on 50 miljoonaa US-dollaria. Ja tämä summa on aivan liian iso useimmille eurooppalaisille riskirahastoille. Eli siis vaikka nämä yhteisösijoittajat ovat kiinnostuneet tulemaan Euroopan markkinoille, ainoa kanava, joka mahdollistaa sen, ei ole auki heille. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopassa tilanne on nyt sellainen, että emme saa yksityistä rahaa sektorille ja olemme liian riippuvaisia julkisesta rahoituksesta. Kriittinen todella tärkeä rooli on kyllä julkisella rahoituksella ja EIF, EIF on ollut hyvin tärkeässä roolissa kun ollaan tuettu riskipääomaa tässä talouskriisin pyörteissä. Ja kyllä julkisella rahalla on myös roolinsa riskipääoman tulevaisuuden kehittämisessä, mutta tätä julkista rahaa menee nyt liian moniin rahoituskanaviin ja vaatimukset ovat usein hyvin vaativia. Tämä rahoitus menee paikallisiin riskirahastoihin, joka, jotka sijoittavat paikallisiin hankkeisiin, mutta ei tueta tällaisia yleiseurooppalaisia riskirahastoja, joilla olisi kapasiteettia todella luoda tällaisia todella menestyksekkäitä tulevaisuuden eurooppalaisia yrityksiä. Nyt vaaran tässä on, jos se on se, että jos eurooppalaiset riskirahastot eivät pysty antamaan tätä rahoitusta, niin silloin muut tekevät sen. Jos esimerkiksi yhdysvaltalaiset riskirahastot haluavat tukea menestyksekkäimpiä yrityksiä, niin tähän on hienoa, mutta tähän liittyy myös vaara. Nimittäin liian usein yritys ja sen ö, sen tekijänoikeus pääoma esimerkiksi siirtyy Yhdysvaltoihin, eli yritys saattaa syntyä Euroopassa, mutta se kasvaa ja kehittyy sitten Yhdysvalloissa. Me kyllä kannustamme yhdysvaltalaisia riskirahastoja sijoittamaan Eurooppaan, mutta me haluamme, että eurooppalaisilla yrityksillä olisi valinnanvara. Me emme halua, että eurooppalaisen yritysten on pakko valita Yhdysvaltain riskirahasto. Me haluamme, että olisi eurooppalaisia vaihtoehtoja ja tässä on EU-talousarviollakin roolinsa. Miten voisimme käyttää sitä uudella tavalla luodaksemme välineen, joka olisi tarpeeksi iso houkutellakseen globaaleja yhteisösijoittajia? Minä tai me pääomasijoitus teollisuutena, ehdottaisimme, että me loisin tällaisen uuden välineen, joka tukisi riskipääomarahastoja. Meidän ehdotus siis siihen kysymykseen, miten EU-talousarviota voitaisiin käyttää paremmin, on se, että käytettäisiin varoja esimerkiksi e, Horisonto 2020 välineestä tai ESI-rahastoista, ja tämä on laillista jotta luotaisiin uusi rahastojen rahasto, joka olisi tarpeeksi iso yhteisösijoittajille, jos emme luo tällaista uutta mittavaa rahoitusinstrumenttina, niin vaarana on se, että eurooppalainen riskipääomateollisuus on menestyksekäs tiettyyn rajaan asti, mutta se ei pysty rahoittamaan kuitenkaan eurooppalaisia yrityksiä siinä määrin, että saisimme eurooppalaisen Googlen tai eurooppalaisen Facebookin aikaiseksi. Eli näin voitaisiin edistää innovatiivisia tapoja tukea PK-yrityksiä. Me todellakin suosittelisimme, että katsoisitte tarkemmin tällaista, tällaista ehdotusta. Näitä varoja voitaisiin saada Horisontti 2020 tai Euroopan strategisten investointien rahastosta. Euroopassa on loistavia yrityksiä, mutta meidän pitää luoda väline, jotta voimme rahoittaa näitä yrityksiä. Kiitos. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, Economy. Äh, kiitos paljon. Niin, etu, sitä me emme aina joudu käsittelemään EU voisi kyllä mittakaavan edun etua hyödyntää ja Euroopan strategisten investointien rahastoon pitäisi tähän saada kyllä liikettä. On loogista, että se, jos, se ala, jolla luodaan uusia, uusia toimia, uusia tuotteita ja palveluita ja liiketoimia, että siellä luodaan lisäarvoja, lisäarvoa. Ja nyt siirrymme kysymys- ja vastaustessyön. Lambert van Nistelrooy ensiksi. Olkaa hyvä. Member of the parliament. Kiitos, olen alankomaalainen parlamentin jäsen. Muutama pohdinta, Kuinka tärkeää on erikoistua? Kuinka tärkeää on olla erikoistunut? Design, startupit tai i ICT tai teknologia startupit ovat eri rooleissa. Alueellisessa politiikassa me puhumme alueellisesta erikoistumisesta ja erikoistumisessa on erilaisia piirteitä, luonteita Berliinissä, Lontoossa on erilaista erikoistumista. Uskotteko te erikoistumiseen, kun puhutaan startupeista? Toinen kysymys, hieman yleisempi, liittyy viimeisen puheen puheenvuoron. Hän toi esille ajatuksen siitä, että olisi rahastojen rahasto. Tämä on mahdollista Eserin puitteissa. Jäsenvaltiossa on niin monenlaisia erilaisia rahastoja. Kuinka voi kommentoida tällä tavoin eri kannustimia, joita on olemassa jäsenvaltioissa. Eikö niitä voisi yhdistää esirissä? Kokemuksia on. Tätä olisi hyvä pohtia. Voisitko tätä pohtia? Ensi viikolla parlamentin valiokunta siirtyy Piilaaksoon tapaamaan sijoittajia. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Ja rikki herzlichen Dank. Kiitos. Haluaisiko joku muu käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Ďakujem. Budem stručný. Znova to bol... Kiitoksia puheenvuorosta aivan lyhyesti. Aivan kuten ensimmäinenkin paneeli, tämä oli oikein innostunutta keskustelua. Joskus asiat sujuvat hyvin, kun innostusta vain riittää. Kaksi vuotta sitten soitin kaikille oman alueen innovoiville yrityksille ja kysyin, niiltä, mitä ne tarvitsisivat, jotta ne voisivat innovoida vielä enemmänkin. Jotkut olivat hyvin tavanomaisia ehdotuksia. prototyyppiin kustannukset esimerkiksi olivat kalliita. Näistä ongelmista on helppo päästä yli. Olisi ehkä katsottava näitä esteitä ja selvittävä niistä. Ehkä komissio voisi tässä toimia alkuun. Ja sitten voisimme hoitaa sitä yhdessä. Yhdysvalloissa investoidaan suurin piirtein samaan tasoisesti nyt kuin ennen kriisiä, EU-ssa 15 prosenttia vähemmän. Voisimmekin pohtia, miksi näin on. Onko mahdollisesti joitakin esteitä, jotka estävät eh, in, investointeja. Ehkä meidän pitäisi erää, päästä eroon näistä esteistä. Haluaisin kiittää kaikista näistä panoksista. Todella mielestäni nämä olivat oikein hyödyllisiä. Danke, gibt es noch weiter? Kiitos. Haluaisitko joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Puheenjohtaja Artuis. Merci. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Nämä panokset olivat kovin valaisevia ja ne perustuivat todelliselle asiantuntevuudelle. Ja niitä tukivat nämä hyvin onnistuneet operaatiot. Näistä voidaan todella ottaa mallia. Budjetti budjetin osalta on tärkeää, että tiedätte, että Euroopan budjetti ei ole kovinkaan merkittävä. Tuskin yksi prosentti eurooppalaista BKTLstä ei suuri osa tästä budjetista menee eri toimiin. Maatalouteen menee 40 prosenttia. Horisontti 2020 ohjelma taitaa saada 80 miljardia vuodesta 2014 vuoteen 2020. Meillä on varmaan täällä valintoja tehtävänä niin, että saadaan prioriteetiksi startup-yritysten rahoittaminen näissä puitteissa, joita hahmottelitte. Nyt teemme toki rankasti työtä tämän Euroopan strategisten investointien rahaston parissa. Meillä on nyt oikeusperusta, josta äänestettiin 24. kesäkuuta täysistunnossa – Olemme vielä viilaamassa viimeisiä säännöksiä johtokuntaa ollaan rekrytoimassa ja johtajaa ja asiantuntijoita ja luulen, että muutaman viikon päästä olemme operatiivisia. Junckerin suunnitelmassahan kyse on siitä, että 21 miljardia laitetaan takkeisiin. Toivon, että, että Fernandes minä tässä nyt kuuntelee ja vahtii, että näin saadaan kaiken kaikkiaan 63 miljardia vakeita ja, ja sitten vipuvaikutuksen kautta päästään 315 miljardiin. Ja on laskettu, että näistä 315 miljardista 20 prosenttia suunnattaisiin dekoyrityksille. Jos nopeasti saadaan tällainen nämä varat käyttöön, voidaan perustaa tällaisia alueellisia ja kansallisia foorumeita. Saa nähdä, kuinka tämä kehittyy. Mutta kyllä tässä mielestäni on nyt kiireellistä jo ryhtyä toimiin. Muutaman viikon päästä ESIR tulee olemaan täysin operatiivinen. Oletteko sitä mieltä, että, näihin odotuksiin voidaan vastata? Nythän Euroopan ilmaissut hyvin vahvasti tarpeen innovointiin ja riskipääoman hankintaan on todella sitouduttava tähän Meillä on käytännönläheinen lähestymistapa, joka on selvästi tuotu esille. Pöytäkirjatkin tästä kertovat, että ei, mikäli tämä onnistuu, niin pääsemme vielä pidemmälle. Eikä tähän jää. Puhuttiin pilottihankkeesta. Voidaankin sanoa, että jollakin tavalla esirahasto voi olla tällainen pilottihanke, joten toki rohkaisemme teitä hyvin nopeasti tarttumaan tähän 63 prosentin miljardin osuuteen, eli 20 prosenttia 315 miljardista. Ja sitten toisaalta on nähtävä, onko tämä nyt todella operatiivinen vai ei, toimiiko tämä todella vipuna ja voidaanko sitä todella paikata ja nämä sijoituspuutteet, joita on ollut Euroopassa kymmenen vuoden aikana kasvun osalta tilanne on enemmän kuin huolestuttava. Useissa maissa on massiivista työttömyyttä, joka vain kasvaa. Joten voitteko välittömästi tarrautua tämän välineen mahdollisuuteen ja kertoa meille pian, vastaako se teidän toivomuksianne, ja jos näin ei ole, niin pitäisi mm, kertoa, miten se vastaisi teidän odotuksianne. Ja, ja gut. Äh, damit äh, kommen wir zur Hienoa, näin voimme siirtyä vastauskierrokseen. Ehdottaisin, että herra Marko Malakarne aloittaisi. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um, I will, um, of course... Kiitoksia puheenjohtaja. Toimen täytäntöpano viraston näkökulmasta ei tietenkään ole, meidän roolimme ei kuulu osallistua poliittiseen keskusteluun, mutta voisin puuttua tähän huomioon, että joka koskee pk-yritysvälineen täytäntöpanoa. Kuten sanoin, että siltä, että pk-yritysväline voisi olla ikään kuin pilotti pilotille. Siinä on sellaisia luonteenpiirteitä, jotka tekee siitä samankaltaisen. Tietenkin paljon pienemmissä skaalassa, mutta samankaltaisen kuin Junckerin suunnitelma. Se houkuttelee investointeja, investointisijoittajien kiinnostuksen ja kansallisten viranomaisten kiinnostusta. Se myös pyrkii houkuttelemaan. Ja tästä haluaisin oman tarinani kertoa. Tehän tiedätte, että komissio ja täytäntöpanovirastot, näissä mukana jäsenvaltioiden edustajat, jotka auttavat täytäntöpanossa tässä ohjelmakomiteassa. Olen vuosia kausia ollut mukana keskusteluissa ohjelmakomiteassa koskien useita ohjelmia yksinkertaistaen. Kysymys kuuluu aina, mitä tämän ohjelman kautta voidaan tehdä minun maani hyväksi. Yllätyksekseni keskusteluissa, joita joskus käydään muodollisesti, joskus henkilökohtaisestikin PK-yritysvälineen osalta usein tulee kysymys, mitä minun alueeni ja valtioni voi tehdä, jotta voidaan auttaa ja tuoda täyden, täydentävyyttä tähän, mitä te haluatte. Tämä on meille osoitus siitä, että on kyllä mahdollisuuksia vielä. Ei tätä ole osoitettu järjestelmällisesti, mutta on selvästi potentiaalia sillä, että saadaan lisää resursseja alueellisilta, kansallisilta viranomaisilta paljon suuremmassa skaalassa kuin nyt – ja näin todella saataisiin paljon energiaa, paljon tukea pk-yrityksille, koska loppupeleissä olen yhtä mieltä kanssanne puheenjohtaja. Horisontti 2020 rahoitus on vain pisara meressä. Kiitoksia. Ja, recht herzlichen Dank, Nick. Kiitos. Seuraavaksi Garrett Murray. Um, I echo my... Minäpä olen panelistien kanssa yhtä mieltä. Tämä rikkipääoma elementti. Toivotan todellakin tervetulleeksi nähtäväksi ja mikä tämä vaikutus on. Riskipääoma ja väline maisema saattaa kolmen vuoden kuluttua olla varsin erilainen. Mikäli se ei ole muuttunut, niin me emme ole lisännyt kilpailukykyämme. Halutaan, että yrittäjä, jota suoraan tai epäsuoraan tuetaan, niin halutaan, että se on että on selkeä liiketoimintasuunnitelma, jota ollaan kuitenkin valmis muuttamaan. Innovaatiorahastohankkeen suhteen me sijoitimme pääomaa innovaatioapuna, jotta voisimme investoida liiketoimintasuunnitelman vastaan, joka on joustava siten, ettei tässä toimittaisi siten, että toimitaan takapainotteisesti, eikä tiedetä mitä ollaan saamassa. Te käytte Piilaaksossa ensi viikolla että näette, että tilan muutoksille on. Saattaa siirtyä hankkeeseen yhtenä yrittäjänä, mutta loppujen lopuksi yritin onkin kolme. Minä olen sitä mieltä, että tarvitaan uusia hankkeita, uusia managereita, ja jos halutaan mallintaa riskipääomasijoitusmallia ja näitä Euroopan eri rahastoja, niin te näette, että me emme ole yhtä yhdenmukainen markkinoille kuin Yhdysvalloissa, joten meillä tulee aina olemaan nämä omat erityispiirteemme luonnollisesti. Pitte. Kiitos. Seuraavaksi verran Noivat Ridö. Minä toivoisin kahta asiaa. Ensinnäkin, että yrittäjyys saisi arvostusta uudelleen, että yrittäjät olivat, olisivat arvostettuja ihmisiä. Meillä Euroopassa on liikaa sääntöjä. Yrittäjä verrataan ö, kaikenlaisiin loisiin. Kaiken kaikkiaan siis erittäj- yrittäjyyttä, Yrittäjäksi pitää no-, nostaa uuteen arvoon ja pitää saada uutta dynamiikkaa tähän tämä oli siis ensimmäinen toiveeni. Ja toiseksi komission ja kaikkien muidenkin tahojen pitäisi edistää yhdistelmää eri rahoituslähteistä, pankeista, joukkorahoituksesta, yksityisestä pääomasta ja julkisesta tuosta. Mutta tätä kaikkea pitää koordinoida paremmin, sillä vain tällainen laaja valikoima toimii. Yksin pankkirahoitus ei tule toimimaan, eikä osake pääomitus toimi, eikä sitten myöskään yksityinen pääoma. Kyse on siitä, että, että sekoitus näitä kaikkia toimii parhaiten. Pitää tuoda markkinoille avoimuutta siitä, minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla. Kiitos paljon. Seuraavaksi Pieter Kuldemond. Olkaa hyvä. Thank you. Um, I would like to comment on... Kiitoksia. Haluaisin kommentoida sitä, mitä täällä kollega sanoi. Erikoistuminen on erittäin tärkeää. Olemme itse erikoistuneet laitteistoon keskittyviin startup-yrityksiin ja olemmekin voineet houkutella kaikkialta Euroopasta tämän alan startup-yritykset. On, on tärkeää erikoistua. Sitten viimeinen kommentti Onko e-siirillä merkitystä startup-yrityksille ja startup-järjestöille? Se jää nähtäväksi. Yksityiskohdat ovat aina tärkeitä tämän tyyppisissä rahoituissa. Kun katsotaan PK-rahastoa esimerkiksi, jota kuvailette, niin se on jonkinlainen ongelma nyt, että tämä vaihe yksi startup-yrityksille on mahdollinen vain kerran vuodessa ja monille startup-yrityksille tämä on ongelma, koska jos ollaan juuri myöhässä, niin sitten pitää odottaa vuosia. Nämä ovat sellaisia yksityiskohtia, joita voidaan vielä parantaa ja saa nähdä käytännössä, miten homma hoituu. Siitä kaikki, kiitoksia. Ja recht Kiitos. Ja nyt sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, Michael Collins, olkaa hyvä. Kiitos, herra Rybik. Haluaisin jatkaa valiokunnan kommenteista. Herra Nistelrooy puhui tästä rahastojen rahastosta ja siitä, että jäsenvaltiossa on jo olemassa useita aloitteita. Olette aivan oikeassa. Ja koko, kaikki tämä tuki on siis olemassa. Yksi haasteista sen suhteen, että kansallisella tasolla on niin paljon tukea jo, on se, että tähän tukeen liittyy paljon ehdollisuutta siitä esimerkiksi, missä rahastonhoitajan on oltava sijoitettuna ja mihin näiden yritysten pitää olla sijoitettuna. Eli tällaisi, tämän rahan ympärille syntyy keinotekoisia esteitä, eli rahaa on olemassa, mutta se on kohdennettu pelkästään tiettyihin jäsenvaltoihin tiettyille alueille. Jotkut me saavat tukea näiltä taholta mutta saattaa olla, saattaa olla että että löydetään loistava liikeidea, mutta se, tämä, tuo yritys on rajan toisella puolella, e, joten ei voida sijoittaa siihen, koska ö, e, paikallinen liikepaikki tai, tai mikä tahansa taho paikallisesti on luonut tiettyjä vaatimuksia. Eli haasteena on se, että miten voidaan luo, e, käyttää julkista rahaa niin, että se loisi yleiseurooppalaisia rahastoja jotkut jäsenvaltiot ja jotkut riskipääomasektorit eivät varmaankaan näe paljonkaan tästä rahasta. Pitää siis keskittyä parhaimpiin sijoitusmahdollisuuksiin, mutta tällaista logiikkaa pitäisi todellakin käyttää, jos haluamme kilpailla yhdysvaltalaisten riskirahastojen kanssa. Toinen keskeinen ehdotuksemme olisi, että tämä rahastojen rahasto jota ehdotamme, sitä hallinnoisi yksityinen sektori, eli investointipäätökset annettaisiin yksityisen sektorin rahastonhoitajalle. Ja jos todellakin käytetään julkista rahaa, niin silloin tarvitaan kuitenkin yksityisen sektorin rahastonhoitajan uskottavuus, jos esimerkiksi iso korealainen eläkerahasto tai iso amerikkalainen vakuutusrahasto. Voidaan, halutaan saada vakuutetuksi siitä, että kannattaa sijoittaa tähän rahastoon. Muutama lyhyt kommentti vielä. Herra Mankan kysymys investoinnin esteestä Yksi suurimmista esteistä riskipääomarahoitukselle Euroopassa on sääntely nämä vakavaraisuussäännöt, jotka on, jotka on määritelty sekä pankeille että vakuutusyhtiölle Näiden takia näillä äh, instituutioilla on vaikeuksia sijoittaa, ja tätäkin pitäisi tarkastella. Ja sitten kysymys vielä Euroopan strategisten investointien rahastosta. Onko se menestyksekäs? No sillä on mahdollisuus olla menestyksekäs, jos ei kopioida aikaisempia malleja. Garrett on aivan oikeassa. E, e ESIR on mahdollisuus kokeilla uusia tapoja, mutta tuollakin pitää ää, muutosta saada aikaiseksi. Kiitos. Tämä on ollut varmasti meille kaikille hyvin arvokas keskustelu. Jos haluamme tätä alaa edistää, niin silloin pitää kannustaa kannustimia luoda. Vapaaehtoiskannustimet ovat varmasti parempia kuin pakolliset rangaistukset. Tämä on teema myös täällä parlamentissa. Öö, joskus uskotaan, että täältä parlamentista voitaisiin asioita säännellä paremmin kuin sellaiset tahot, jotka ovat suoraan paikallisen elinkeinoelämän kanssa tekemisissä. Kun puhumme kannustimista, niin meidän pitää meidän pitää ottaa myös äh, teidän ideanne huomioon. Jos teillä on ideoita tällaisista kannustimista, niin kertokaa siitä meille yhdessä, jos teemme yhteistyötä, olemme vahvempia. Ja uskonpa, että täällä on sellainen joukko nyt tänään koossa, että voimme todellakin muuttaa jotakin. Ja nyt sitten loppupuheenvuoronsa herra Muresan kunnes sitten valikunnan puheenjohtaja varmasti päättää kokouksen. Thank you uh, also from my side. Kiitos. Kiitos myös osallistujille mielenkiintoisista puheenvuoroista. Kuuleminen varmasti saavutti tavoitteensa se, että tuodaan uusia ajatuksia pöydälle yritysedustajien, akatemian ruohonjuuritason toimijoiden viesti oli hyvä. Me saamme tietää, mitä todellisuudessa tapahtuu. Tässä tuotiin uusia ajatuksia pohdiskeltavaksemme. Kuulimme, että rahoitus on tärkeää. Tärkeä, mutta siellä kaikki kaikessa. Politiikan tekijöinä meidän on luotava puitteet, jonka avulla voi luoda selkeät toimintaedellytykset itselleen. On tärkeää, että haetaan synergiaetuja ja on haettavaa tarkoituksenmukaisuutta ohjelmiimme Lisäksi maksatusten suhteen meidän on tehtävää läksymme EU-budjettiin liittyen ja meidän on suottava teille toimiva Euroopan unionin budjetti, joka saavuttaa tavoitteensa. Kiitos kaikille, kiitos osallistumisesta, suurkiitokset valiokunnan sihteeristölle siitä, että mahdollisti tämän kiitos Joa Tyille siitä, että oli tukena helpottamassa tämän kuulemisen alustamista ja nyt annan Jean Arthurille puheenvuoron. Eh bien, je voudrais au terme de cette... No haluaisin tämän budjettivaliokunnan kuulemistilaisuuden päätteeksi ilmasta tyytyväisyyteni. Niin nämä keskustelut olivat, olivat oikein runsaita ja hyviä ja haluaisin kiittää kaikkia keskustelun osallistuneita. Täällä kuultiin analyysiä, asiantuntevuutta ja kokemuksia eri tahoilta. Haluaisin kiittää kollegoitani Siegfried Muresania ja Paul Rivihiä siitä, että he tekivät aloitteen tätä kuulemistilaisuutta varten. On todettava, että Euroopassa meillä on kaikki valtit hihassamme onnistumista varten. Ongelma on vain, että ei siellä nyt oikein toimi, tai ei ainakaan niin paljon kuin sen pitäisi toimia. Ehkä olemme vielä jotenkin liian näissä kansallisissa skeemoissa, emmekä riittävästi ole omaksuneet eurooppalaista näkemystä niin, että saataisiin liikettä aikaan. Tietenkin rahoitus on keskeistä, mutta jotta investoijat lähtevät liikkeelle, niin tietyt ehdot on täytettävä. Ensinnäkin uskon, että on tärkeää, että saamme sisämarkkinat valmiiksi. Meillä on vielä liikaa pirstoutuneisuutta joka sitten vaikuttaa tiettyjen yritysten toimintaa. Sitten tarvitaan todellista luottamusta Kreikan kriisin eri vaiheet, eurosta irtautuminen tai ei irtautuminen, kaikki tämä luo epävarmuutta. Meidän pitäisi nopeasti päästä eroon tästä epävarmuudesta, saada aikaan vakautta ja luottamusta. Olen myös sitä mieltä, että joissakin valtiossa on tehtävä sellaisia rakenneuudistuksia, jotka ovat aivan en ehto kilpailukyvylle ja, ja pk-yritysten tuottavuudelle. Jos nämä ehdot eivät täyty, niin onko, olkoon rahoitus mitä on, niin ei silti investoinnit onnistu. Varmasti on kiireellisesti torjuttava tällaista no, sääntelyllistä hysteriaa. Joskus poliitikot vähän unohtavatkin tämän todellisuuden ja ja halutaan tällaista voiman ja vallan verhoa ja halutaan vain sitten sitoa lisää yrityksiä, kun säädellä liikaa. Kuinka voidaan kuvitella, että innovointi onnistuu, jos halutaan, halutaan säännellä joka ikinen yksityiskohta, joten kyllähän tässä yksinkertaistamiselle olisi, oli, olisi kyllä tilausta ja byrokratian purkamiselle. Meillä Yrityksillä on vielä liikaa tuotantoon kohdistuvia veroja globalisaation ajalla, olkoon sitten kyseessä paikallisverot tai, tai sosiaaliset kustannukset, niin nämä vain puskevat sijoittamaan, sijoittumaan muualle ja investointeja puretaan. Julkisen talouden alijäämästä olisi päästävä eroon, niillä säästöjä voivat sijoittaa tuottavaan talouteen. Meidän siis saatettava äh, nämä julkiset vajeet katoamaan ja suitsittava julkista taloutta on tietenkin myös stimuloitava yrittäjyyttä. Me olemme toki nyt kantanneet oman vastuumme. ESIR, Euroopan strategisten investointien rahasto, on pan-eurooppalainen rahasto. Haluaisin vielä kerran vedota kaikkiin niihin, jotka toimivat tässä välitteen, jotka ovat asiantuntijoita. Olemme suunnitelleet erilaisia alueellisia kattoja ja muita. Tarvitaan nyt konkretiaa ja hyvin nopeasti pitäisi ryhtyä näkemään, mikä toimii, mitä on parannettava, mikä ei toimi. Ja voitte olla varmoja, että tulemme reagoimaan nopeasti näissä asioissa. Sitten vielä inhimillinen tekijä, yrittäjyyshenki, nämä ovat tärkeitä, haluan niitä vielä korostaa. Teidän ansiostanne, hyvät kollegat, olemme voineet osoittaa, että Euroopan parlamentin budjettivaliokunta todella pitää pitää pk-yrityksiä oikein lemmikkinä ja yritysten johtajienkin on myös että korostettava tätä ammattikoulutusta. Se ei kuulu ainoastaan jo vir- viranomaisille, maiden Saksan tai Itävallan toimintamallit voivat toimia mallilla, mallia, mallina muillekin. Siellä, missä on oppisopimuskoulutusta, ei ole nuorisotyöttömyyttä. Kiitoksia teille. Kiitoksia teille kaikille, jotka osallistuitte näiden paneelin keskusteluihin ja kiitoksia kollegoille tämän aloitteen tekemisestä. Voimme varmaankin päättää tähän optimistiseen sävyyn. Nyt vain hommiin.